Siamo in numero legale, possiamo dunque cominciare. No niin, nyt olemme äänivaltaisia, joten voimme aloittaa työmme. Ensin kerron niistä päätöksistä, joita koordinaattorit eilen tekivät valiokuntakokouksen jälkeen. L'onorevole Duff è stato nominato relatore per le modifiche del regolamento riguardante la procedura... Mikrofoni katkesi hetkeksi. Niin, puhuimme siis komissaari ehdokkaiden äh, kuulemisesta tulevaa kautta silmällä pitäen. Itse tulen vastaamaan 318 äh, artiklan mukaisen äh, puhemiehen pyyntöön, jossa käsitellään varapuhemiehen kor, puhemiehen korvaamista silloin, kun hän on muissa tehtävissä. Samoin ehdotetaan tällaisen tutkimusosaston värväämistä tutkimaan niin kutsuttua laskevaa suhteellisuutta, matemaattista kaavaa, niin että tässä saataisiin tietoa. Ehkä kollega Duff voi puhua tästä. Hän hän myös ehdotti vierailua Cambridgein matematiikan laitokselle. Ja kuten tiedätte, 9. ja 10. joulukuuta valiokuntamme osa jäsenistä lähtee Unkarin ja koordinaattorit ehdotoivat, että EPPstä lähtisi kolme, demareista kaksi ja muista ryhmistä yksi jäsen. Tietenkään unkarilaisjäseniä ei tästä voida toisaallekaan aja, eli he saavat vapaasti osallistua matkalle. Vuonna 2011 AFKO-valiokunta on ehdottanut valtuuskuntien matkoja Italian, Rooman ja Firenzeen, sitten Lontoosin ja Cambridgein, Varsovaan ja toisella kaudella sitten Tanskaan. Samoin vuonna 2011 Koordinaattorit ehdottavat, että 26. tammikuuta järjestettäisiin kuuleminen, joka koskee Euroopan tason puolueita. Muitakin ehdotuksia on tehty, mutta niistä ei ole vielä tehty päätöstä. Mutta 26.1. siis on tarkoitus järjestää tällainen kuuleminen. Samoin vara, komission varapuheenjohtaja Shevkovic on pyydetty osallistumaan kokoukseemme 29.30. ensi kuuta käsittelemään Lissabonin sopimusta ja siitä koituvaa parlamentin ja kansallisten parlamentin roolia. Ja Barroso on pyytänyt jo kolme kertaa Euroopan parlamenttia muuttamaan menettelytapaa. 37 artiklan soveltamisen suhteen, eli että ei koskettaisi sellaisen lainsäädäntöön, joka ei koskisi valiokunnan asioita. Sitten koordinaattorit kokoontuvat 18. lokakuuta Tuolloin keskustelemme siitä, mitä Duffin mietinnön suhteen tulee tapahtumaan yhtenäisestä vaalitavasta. Katsotaan nyt, onnistuvatko koordinaattorit tässä hieman tasoittamaan tietä. Sitten mitä tulee kansalaisaloitteen aikatauluehdotukseen, olemme merkinneet kaiken ylös ja esittelijät ovat valmiita esittelemään mietintöjä mahdollisimman pikaisesti. Ja ehkä tässä yhteydessä voidaan pikaisesti käydä läpi vielä esityslistan kohtaa kuusi. Se oli jo tavallaan eilen esityslistalla, eli aikataulun hyväksyminen vuodelle 2011. Koordinaattorit eivät ole tätä vastustaneet, joten jos kukaan mukaan ei sitä vastusta, niin se on hyväksytty. Onko tiedonannoista huomautettavaa? Ei tuntuisi olevan, joten voimme siirtyä seuraavaan esityslistan kohtaan, eli kansalaisaloitteeseen. Viime torstaina jo teimmekin työtä tässä asiassa. Meillä olivat paikalla kansallisten parlamenttien edustajat ja kävimme hyvin rikasta keskustelua. Ja nyt esittelijöiden Gurmai ja Lama Suurin aloitteesta – olemme kutsuneet paikalle kaksi henkilöä, jotka ovat käsitelleet tätä aihetta aikaisemmin, eli professori Jürgen Mayer. Hän on ollut liittopäivien parlamentin jäsen, ja häntä pidetään oikeastaan yhtenä kansalaisaloitteen voimakkaimpana puolesta puhujana valmistelukunnassa. Ja sitten täällä paikalla on myös Silvia Ivan Kaufman. Hän, hän on ollut muistaakseni kahden, kahdella kaudella ainakin tässäkin, jäsen, tässäkin valiokunnassa jäsenenä ja hän oli kansalaisaloite mietinnön esittelijä, joten meillä on nyt läsnä kaikki mahdolliset tahot, jotka ovat tässä mielenkiintoisia, eli kuulemme teitä. Mutta ennen kuin annan puheenvuoron teille, niin voisin ehkä pyytää esittelijä Gurmaita hieman alustamaan tätä tilannetta. Kiitos.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 during the preparation of this report, I... Tuo sitten parlamentin ää, Saksan liittopäivien asiantuntemuksen tänne. Olen siis tyytyväinen myöskin siitä, että Alan kanssa olen päässyt tätä mm, raporttia laatimaan – Äh, tämä, tämä koko kansalaisaloite oli prosessi, jossa tapasimme paljon kollegoita ja paljon näitä erilaisia eturyhmiä ja kansalaisjärjestöjä. Ja, ja sieltä sitten onneksi saimme koko joukon hyviä ideoita kollegoilta pitkin Eurooppaa tämän mietintämme pohjaksi. Tietysti Meillä tässä myöskin vetomusvaliokunta on hyvä kumppani, joka antaa hyvää pohjaa meidän yhteistyönä. Sean Hefner ja Diana Wallis ottivat osaa tähän, työ, tähän hankkeeseen. Näin sitten saimme syntymään parhaan mahdollisen mietinnän ja kuvittelin, että voisi sitten Lissabonin sopimuksen jäljiltä saada hyvän syntymäpäivä lahjan, kun, kun, jos meillä on kahdeksas päivä marraskuuta Afkon kokous, siitä voimme pitää tästä asiasta keskustelua. Tämä on jo neljäs kerta tämä, tämä kuuleminen, pieni seminaari, mikä meillä nyt on, ja sitten meillä on tämmöinen isompikin tilaisuus tämän asian piirreltä. Sitten voimme kahdeksas päivä keskustella siitä ja sitten seuraavana päivänä äänestää ja näin sitten saada asia ensimmäisessä, en, ensimmäiseen käsittelyyn 13. päivä joulukuuta täysistunnossa. Strasbourgissa tämä näyttäisi sitten myöskin osviittaa Euroopan kansalaisille siitä, että miten sitoutunut Euroopan parlamentti tähän asiaan on ja että, että nimenomaan Euroopan parlamentti sitten kantaa huolta kansalaisia lähellä olevasta aloitteesta. Jos ajatellaan tämän valiokunnan työtä, nämä useat ajatukset ovat alueellisia tai kansallisia. <clears throat> Nyt on todellakin korkea aika oivaltaa, että miksi oikeastaan niin vähän kansalaisia vaivautuu eurovaaleissa vaaliuunille. Meidän pitää näyttää sitten kansalle, että mitä tässä lainsäädännössä oikeastaan on kysymys. Olen tietysti tyytyväinen tästä lyhyestä kuulemistilaisuudesta, jos meillä on, mitä tapahtuu sitten, että jos tämä allekirjoittajien määrä, määrä jää vähän alle miljoonan, niin vaikka 900 000, kyllä se jo osoittaa liikehdintää ja kiinnostusta ja meidän täytyy osoittaa myöskin sitten kansalle, että olemme innostuneet. No, Tietysti yhteinen tavoitteemme on se, että me haluamme niin paljon kansalaisaloitteita kuin mahdollista unionissa ja haluaisimme eh, eh, eh, jättää sitten kansalaisille tämän mahdollisuuden käyttää tästä uudesta mahdollisuudesta. Meidän tehdä sitten mahdollisuudeksi, mahdollisiksi hyödyntää tätä ja kaiken tavoin lyhentää tietysti väliin, kaventaa kuilua meidän ja kansalaisten välillä. Ja, tämähän on arvokas asia koko tämä Euroopan unioni ja siksi tämä on hyvin vakava asia meille. Ja tietenkin, tietenkin haluaisin parantaa komission asetusesitystä kolmella tavalla ja haluan toistaa sitä, että miten tärkeää, että tämä on käyttäjäystävällinen. Me haluamme, että Euroopan kansalainen saa enemmän tietoa tästä uudesta välineestä ja että mieltää sen voima tehokkaaksi demokraattiseksi työvälineeksi ja että sitä kannattaa, sit sen kannattaa turvautuakin. Eli, eli tässä yhteydessä olemme esittäneet muut tiettyjä mu- muutoksia tähän asetusluonnokseen niin, että karsittaisiin turhaa byrokratiaa, jotka voisivat sitten muodostua kapuloiksi kansalaisten rattaisiin. Muutama esimerkki. Komissio esimerkiksi on on luvannut äh, tarkastella äh, äh, tämän aloitteen kelpoisuutta vasta 300 000 allekirjoituksen jälkeen. Miten ihmeessä me sitten voitte selittää kansalaisille, että he voivat tämmöisen kansalaisaloitteen sitten polkaista käyntiin, kunhan ensin nyt viitsivät kerätä 300 000 nimeä alle komissiossa. Öö siihen, jos, jos ei kerran sitä sitten johda mihinkään, niin sitten tämä nimikirjoitusten keräjien työ valuu hiekkaan. Tärkeä seikka tässä prosessissa, painopiste, silloin painopiste siirtyy sinne loppuun, silloin kun on näitä aloitteita, nimi, nimikirjoituksia kerätty millä tavalla niihin reagoin. Kyllähän jotakin kaipaavat tuloksekseen jonkunnäköisen kuulemisen esimerkiksi, että voivat sitten tulla selittämään, mistä on oikein kysymys. Kenties täytyy myöskin sitten tietenkin selkeästi sitten analysoida sitä, mitä, mistä oli kysymys. Ja haluan myöskin sitten äh, kutsumiltamme asiantuntijoita äh, kuulla, miten tästä voitaisiin tehdä äh, käyttäjäystävällisempää ja miten sen väärinkäyttö voitaisiin estää. Haluaisin niin ikään kuulla teidän ajatuksenne Euroopan parlamentin mahdollista roolista kansalaisaloitteiden yhteydessä. Meillä oli puheenjohtajan kanssa viime viikolla tapaaminen kansallisten parlamenttien edustajien kanssa Rotte esimerkiksi Bundestagista äh, oli puhumassa asiassa äh, torstai-iltapäivällä oli antoisa tapaaminen. Sitten haluaisin myöskin kuulla, millä, millä tasolla äh, tätä avoimuutta pitäisi, pitäisi harjoittaa ja käytännössä toteuttaa. Ja tietenkin sitten olemme avoimet, avoimia ja, ja uusille ehdotulle ehdotukselle Alan äh, äh, äh, Lamassur kertoi, että budjettivaliokunnassa on äänestys aamu ja hän ei päässyt paikalle ja hän lähetti kuitenkin terveisensä. Mutta voi vielä kehua yhteistyötä hänen kanssaan ja, ja tervetuloa tänne. Tämä, tämä kukka on Sylvialle, koska hän on, hän on ajatuksen isä, tai pikemminkin äiti tässä tapauksessa. Grazie anche per il gesto gentile. Tämähän oli mukava ele gurmailta. Nyt kumpi teistä haluaa käyttää ensimmäisen puheenvuoron, ehkä professori? Voitte puhua sieltä paikalta ainakin. Olkaa hyvä. Herr Hyvä puheenjohtaja. Hyvä. Sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte meinem Statement vier allgemeine Bemerkungen voranstellen. oli pieni tekninen häiriö. No niin, nostaisin esiin muutamia seikkoja myöskin tästä oikein hyvästä eh, mietintöasiakirjasta. Ensinnä haluaisin kertoa, kuinka iloinen olen siitä, että monet eh, tahot, jotka kiistelivät keskenään, kun käsiteltiin eh, perustamissopimusta, nyt ovat samaa mieltä tästä asiasta. Tässä ensimmäisenä mainitsisin Jon Kaufmanin ja Lamassur esittelijänä on myöskin taas näiden asioiden parissa. Ja Gerald Hefnel kannattaa myöskin mainita konventin yhteydessä hän edusti kansalaisjärjestöjä ja vaati lisää demokratiaa ja nimenomaan kansalaisaloitteiden puolesta puhui. Muistanette, että konventin yhteydessä ensimmäinen hakemus, eh, jonka taustalla oli eh, melko vähän allekirjoituksia, eh, hylättiin sitten valiokunnassa. Tämä tapahtui keväällä vuonna 2003 ja syynä oli se, että konventin työvaliokunnassa hallituksen, hallitusten edustajilla oli ylivalta ja varsin monia hallitusten edustajia on sellaisia, joiden on varsin hankala selvitellä asioita suhteessa omiin parlamentteihinsa ja eivät todellakaan toivoneet lisäelementtejä suoran demokratian osalta. Ja kun tämän ehdotus hylättiin työvaliokunnassa, niin sen jälkeen varsin monet konventin jäsenet ja myöskin kansalaisjärjestöt keräsivät allekirjoituksia. Niitä saatiin 70 ja sitten viimeisenä työpäivänä eurooppalainen kansalaisaloite otettiin mukaan tähän luonnokseen ennen Lissabonin sopimusta. Ja niinpä varsin monet toivoivat, että olisi mahdollista saada luonnokseen komission asetusluonnoksen tarvittavia muutoksia. Tässä nimenomaan katseet kääntyvät parlamentin suuntaan parlamentaarikkojen suuntaan. Parlamentin edustajat ja varsinkin Euroopan parlamentin edustajien tulee nyt eh, viimeinen sanansa sanoa tässä varsin tärkeässä asiassa. Tämän lisäksi toteaisin, että kun tätä aloitetta luonnosteltiin, valitsin ihan samat sanakäänteet, joita käytettiin, kun puhuttiin Euroopan parlamentin aloiteoikeudesta 225 artiklasta siis, jossa käsitellään Euroopan unionin työtapoja. Ja tällä haluttiin tehdä selväksi se, että kansalaiset aloitteita tehdessään ovat ihan samanlaisessa asemassa. Eli että samanlainen arvostus annetaan myös kansalaisten aloitteille kuin aloitteille, jotka tulevat Euroopan parlamentista. Eli kansalaisaloitteessa ei ole kyse mistään eh, joukkovetoomuksesta parlamentin suuntaan, vaan kyseessä on aloite. Aloite samanlainen kuin silloin, kun puhutaan Euroopan parlamentista, se esitetään suoraan Euroopan komissiolle. Ja sitten, mitä vähemmän sitova tällainen aloite on, niin sitä suurpiirteisempi voi olla sen vaatimuksissa. Ja asetusluonnos ei tätä välttämättä aina huomioi, koska se vaatii varsin tiukkaa byrokratiaa. Siinä esitetään valtava määrä määräyksiä. Kuitenkin on muistettava, että tässä puhutaan eh, ei-sitovasta välineestä, siksi tällaiset suuret sääntömääräykset eivät tunnu järkeviltä. Esimerkiksi tässä sanotaan allekirjoittajan tulisi antaa sosiaaliturvatunnuksensa. No, jäsenmaatasolla ehkä lopullinen päätös asiasta tehdään, mutta olisi hyvä, jos Euroopan parlamentti tekisi selväksi sen, että tällainen vaatimus ei olisi toivottava, ei tällaista byrokratiaa. Ja sitten vielä lopuksi toteaisin, että tämä kansalaisaloite on merkitykseltään ihan omanlaisensa. Tarkoituksena on saada aikaan rajat ylittävä keskustelun mahdollisuus. Kansalaisille tarjoutuisi mahdollisuus tuoda julkisuuteen eurooppalaisia aiheita. Eli agenda settingistä tässä on kyse, jos tällaista uutta slangia käyttää. Tähän on pyritty tällä aloitteella ja aloitteen tekijät pitivät tätä tärkeänä varsinkin, jos halutaan, tai kun huomattiin, että kansanäänestyksellä tuolloinen perustuslakiehdotus ei mennyt läpi. Ja varsin monet katsovat, että aiheet, joita tässä nyt on ajateltu, olisivat tietynlaisia tabuteemoja esimerkiksi, että perustuslakiin liittyviä kysymyksiä ei saisi ottaa esille, vaikka itse katsoisin, että tässä puhutaan perustuslaillisesta perusoikeudesta. Jos esimerkiksi ajatellaan, että esitetään pyyntö komission suuntaan, pyydetään muutoksia perustamissopimuksiin, niin eihän komissio voisi sanoa, että tämä on tabu aihe, koska 225 eh, artiklan mukaan voitte eh, pelkästään vaikuttaa täytäntöönpanoon liittyviin kysymyksiin. Ja tämä koskee myös artikla 11, kun puhutaan kansalaisaloitteista. Kuitenkin varsin usein voi huomata, että perustamissopimuksessa on myöskin artikla 48, joka nimenomaan eh, mahdollistaa perustamissopimusten muutokset, kunhan oikeaa eh, menettelyä käytetään. Ja demokratia voi pysyä hengissä elävänä vain, jos on mahdollista eh, uudistuakin. Ja miksi, jos puhutaan perustamissopimuksen uudistuksista, ei voida tarjota mitään osallistumismahdollisuutta edes keskustelun muodossa kansalaisille? Eli tällaista tapuaihetta ei saisi olla. Ja jos aloite liittyy perustussopimusten muutokseen, niin ei voida katsoa, että tämä riittää perusteeksi evätä kansalaisaloite. Tärkeää on, että jäsenmaista kaikki antavat suostumuksensa menettelylle, eli ei voida kuvitella, että noin vain kansalaisaloitteen myötä perustamissopimuksia voidaan mennä muuttamaan. Ei näin, mutta keskustelua voidaan kuitenkin tällä tavalla kirvoittaa. Ja sitten viimeinen seikka tässä työasiakirjassa. Eli aiheet, joita vielä tässä olisi tarkasteltava. Ensinnäkin kohta kolme. Kansalaiskomitean perustaminen, e, jossa jäseniä on vähintään seitsemän neljännesosasta jäsenmaita. No niin, tämäkin olisi uusi byrokraattinen este. Tämä ensisilmäyksellä ehkä tunnu välttämättä eh, hullulta ajatukselta, eh, mutta katsoisin kuitenkin, että kun puhutaan rajat ylittävistä toimista, niin eh, kansalaisten kannalta katsottuna voi olla varsin hankala ajatella tällaisia järjestelyjä, vain ehkä ammattiliitoilla tällöin olisi mahdollisuus tällaisiin aloitteisiin. Eli tämä kansalaisten e, komitea, ja tätä voidaan ehkä suositella, mutta sitova vaatimus ei mielestäni saisi olla. Sitten 5.1 kohta, e, jota esittelijät myöskin haluavat tarkastella. Eli tehdäänkö, tulisiko aloite tehdä yhdessä valittujen mm, edustajien kanssa – niin kuin viimeisessä kohdassa myöskin esiin tuodaan, olisin sitä mieltä, että tämä ei olisi sopiva vaatimus. Tässä puhutaan ihan puhtaasti kansalaisaloitteesta, eikä sen ehdoksi tulisi asettaa sitä, saako ehdotus joidenkin parlamentaarikkojen tuen taakse, vaikka toivottavahan se tietysti aina olisi. Ja sitten vielä viimeinen seikka, jota haluaisin tässä vähän kommentoida. Kohta 5, 2. turvataan, että Tämä on varsin kauhistuttava ajatus. Eli tämä tarkoittaa sitä, että ne kansalaiset, joilla olisi riittäviä taloudellisia resursseja, eivät saisi mahdollisuutta tällaiseen aloitteeseen. Eli tähän ehdottaisin välitöntä poistoa. Ja sitten kohta kahdeksan miten tuet esitetään. Tätä ehdotusta voin tukea. Ilman muuta on tärkeää toimia avoimesti, eli kaikki, jotka tukevat aloitetta, heidän tietonsa voidaan julkaista. Ja sitten asia, jota tässä jo kommentoitiinkin, eli esitys 100 000, 300 000 allekirjoituksesta. Tämän jälkeen vasta hyväksyttävyystarkistus voitaisiin tehdä. Viime kaudella täällä valiokunnassakin varsin usein olen tuonut osin sen, että pidettäisiin tai järjestettäisiin vain yksi hyväksyttävyystarkistus, ja se tapahtuisi ennen rekisteröintiä siinä vaiheessa, kun 5000 enintään 10 000 allekirjoitusta on saatu kasaan jotta kansalaisille ei tule sellainen olo, että heitä halutaan vain vetää nenästä, koska jos allekirjoituksen varten valtava määrä, niin mistään mitään tulee. Eli 5 tai 10 000 ja yksi hyväksyttävyystarkistus. Ja sitten vielä esittelen asiakirjan mielenkiintoinen kohta 11, Vice People Committee, tällainen viisaiden ryhmä, joka eh, helpottaisi tai vapauttaisi komission hyväksyttävyystarkistuksesta. Tämä on hieman hankala asia siksi, että hylkäävä päätös kansalaisaloitteeseen liittyen on asia, joka voidaan viedä unionin tuomioistuimeen, ja tämä on mahdollista vain, jos päätökset komissio tekee. Eli tällainen viisasten ryhmä tuntuu järkevältä mielestäni vain siinä tapauksessa, että eh, hyväksyttävyyspäätös on myöskin sitova tämän ryhmän taholta, koska tällöin ei ole tarvetta kytkeä tähän mukaan tuomioistunta myöskään. Eli jos viisasten ryhmä sanoo, että ok tämä käy, niin sitten tämä päätös on sitova, ei enää käännyttäisi komission puoleen. Ja silloin tämä viisaiden ryhmän sen päätös tuntuu järkevältä, ei jos komission, tulee, komission puoleen tulee joka tapauksessa vielä kääntyä. Ja kohta 14 sitten edelleenkin tuen sitä, että menettelyn vihoviimeisin päätös on asia, eh, joka tulee voida olla tuomioistuimella, koska kansalaisille ei saa syntyä sellaista vaikutelmaa, että poliittisista painotuksista johtuen eh, hakemus on evätty. Eli jos epäävä päätös tehdään, niin tulee voida olla mahdollisuus verrata tuomioistuimeen. Ja sitten kohta 19 allekirjoitusten eh, kokoon kerääminen. Tässä ehdotetaan 12 kuukauden määräaikaa ja aika lähtisi liikkeelle rekisteröinnistä. No ehkä tässä kannattaa tarkastella sitä, miten Sveitsissä asiat on hoidettu tietenkään. Eh, sitä ei voi verrata suuren unionin, mutta kuitenkin eh, Sveitsillä on ollut hyviä kokemuksia 18 kuukaudesta. Ehkä tässä aloitteessa 18 kuukautta olisi hyvä myöskin. Ja sitten kohta 21, eli komission järjestämä kuuleminen. Toteaisin, että tämä on melko lailla pitkälti itsestäänselvyys, kun ajatellaan perusoikeuskirjaa, joka viime vuoden ensimmäinen joulukuuta on voimaan astunut. Viitan tässä omaan eh, julkaisuuni peruskirjan artiklassa 21. Siitä ei seuraa pelkästään se, että kansalaisten oikeudet vaativat välittömiä päätöksiä, vaan myöskin kuulemista, joka yli miljoonan allekirjoituksen vuoksi sen tulee olla julkinen kuulemistilaisuus. Eli ei sanottaisi kuulemistilaisuus, vaan julkinen kuulemistilaisuus. Ja 41 artiklasta sitten oikeus hyvän hallintotapaan ja hyviin perusteluihin seuraa. Ja päätös myöskin sillä kielellä, eh, millä hallinnon puolen on käännytty. Eli vähintään niiden seitsemän maan kielellä, eh, joiden taholta pyyntö on esitetty. Yhdeksän on ehkä tässä hieman liikaa vaadittu ja kielestä sitten päättää se kansalainen, joka kääntyy hallinnon puoleen. Tämä on perusoikeus myöskin, kun puhutaan hyvästä hallinnointitavasta peruskirjassa. Ja lopuksi sitten vielä ajatus tällaisesta käyttäjän käsikirjasta. 32 kohtaan tätä esittää. Ehdotus on mielestäni hyvä, koska tästä käy ilmi se, että kansalaisaloitetta halutaan kansalaisia halutaan tukea ja yhdessä toimittaisiin, eikä aina vain esitettäisi uutta ja hankalaa byrokratiaa. Siitä ei saa olla kyse. Bene, grazie. Kiitoksia. Kiitos professori. Tässäpä synteettisiä tiukkoja huomioita. Varmasti otetaan, otamme nämä huomioon. Seuraavaksi tohtori Sivi Ivan Kaufman Olkaa hyvä. Ja, vielen dank, Kiitos, herra puheenjohtaja. Kiitoksi. Kiitos teille puheenjohtaja ja myöskin teille, teille molemmille esittelijöille kutsusta tähän äh, seminaariin. Äh, voitte kuvitella, että tämä tuottaa minulla iloa ja on suuri kunnia saada tätä asiaa nyt sitten puida, kun sen kuitenkin niin monen vuoden ajan äh, tein töitä tämän aiheen piirissä. Nyt on erittäin äh, äh, suuri ilo yhdessä perus, perussopimusvaliokunnan ja, ja vetomusvaliokunnan kanssa tätä asiaa käsitellä pohtia kansallisaloitteen tulevaisuutta. Eli vielä ähm, kerran kiitos äh, kutsusta ja toivon onnea menestystä tälle mietinnölle. Toivottavasti tästä sitten lopuksi kehkeytyy asetus, jonka eteen me monet olemme tehneet ahkerasti töitä näiden vuosien aikana, niin että kansalaisetkin sitten äh, tulevat tuntemaan äh, Euroopan omaksi projekteksiin, että hekin sitten saavat mahdollisesti toimittaa meille erotuksia, eh, jotka me toivotamme tervetulleeksi. Eh, minä lähden siitä, että, että eh, tietysti valiokunnan jäsenet tulevat tämän tekstin jatkossa saamaan. Voimme, voitte siitä sitten käydä, käydä läpi näitä vielä tässä alustuksessa. Niin esille tulleita asioita. Minä olen äh, äh, tarkastellut näitä äh, asiakirjoja, joita tässä on pohjaksi tarjolaisen komission ehdotus, myöskin molempien esittelijöiden työasiakirja, mutta samoin myöskin sitten neuvoston suuntaviivat tämän vuoden kesäkuulta – ja äh, näin sitten on äh, käsitys äh, kaikkien kolmen toimielimen yleisistä suuntaviivoista ja siitä, että missä keskustelussa mennään, ja ne olikin minun kannanottoni pohjana. Haluaisin professori Mayerin kantaan yhtyä siitä, että että peruskriteeri tämän asetuksen työstämiselle voi olla ainoastaan vain se, että, että me saamme tästä mahdollisimman käyttäväystävällisen, houkuttelevan välineen kansalaisille. Ja täytyy tehdä kaikki, kaikki mahdollinen, että ettei minkäännäköistä turhautumista, frustraation tunne, tuntemuksia kansalaisissa e, e, e, ilmene. Tällainen kansalaisystävällisyys on minusta tässä avainsana ajatellen näitä kolmea pohja-asiakirjaa, haluaisin äh, käsitellä niitä seikkoja, jotka minun mielestäni tämän, äh, tästä näkökulmasta käyttäjystävällisyydestä ovat asetuksessa tärkeimpiä. Minun mielestäni tärkein mm, äh, seikka liittyy tähän tuenilmausten antaneiden ihmisten kansalaisuuteen, eli siis jäsenmaa, jäsen, vaadittavien jäsenmaiden vähimmäismäärään. Jos tarkastelee komission perusteluja, siinä siinä tässä vahvistetaan, tai palataan tähän vahvistetun yhteistyömenettelyyn myöskin tavallaan. En ole ollenkaan vakuuttunut siitä, että vahvistettu yhteistyön instrumentti tähän sopisi. Siinä on, se on aika spesifinen yhteistyöväline, eli että tässä edellytetään tietyn jäsenmaamäärän määrän silloin tässä ei sitten annettaisi ilman sitä enemmistä neuvostossakaan, mutta se on siis se yleinen periaate. Mutta tässä yhteydessä ollaan ihan eri, eri asiasta liikkeellä. Tämä ei ole mikään lainsäädäntöprosessiin liittyvä tiivistetyn yhteistyömäärä. Minun mielestäni aikoina ehdotin neljännestä, ja se on minu, oli jo minun mielestäni silloin alun alkaenkin liian korkea se voisi olla sitten kuusi, viisi tai neljä maata silloin, kun on kyse ja lainsäädäntöprosessissa. Toinen tärkeä seikka, mihin professori Mayerkin viittasi, sitä haluaisin varauksetta tukea, eli siis tällaisen kansalaisaloitteen hyväksyttävyys perustuisi, tai se voitaisiin käsitellä vasta sitten, kun on 300 000 allekirjoitusta tai 100 000, niin kuin neuvosto on ehdottanut. Minusta tämä on se poliittisesti, taloudellisesti tai muutenkaan mitenkään mahdollinen sitten näiden kansalaisaloitteiden puuhamiehelle ja naiselle – <clears throat> tämmöiset äh, oikeudelliset kriteerit tietysti ovat tärkeitä noudattaa ja sellaiset aloitteet pitää torjua, jos ne ovat sitten selkeästi Eurooppa, Eurooppa-sopimuksen artiklan kaksi vastaisia tai sitten perusoikeuksien perusoikeuksia rikkovia tai, tai eivät muutenkaan sitten äh, istu tähän äh, sopimuksen piiriin. Tässä voitaisiin äh, komission ehdotuksen artiklaan 4 kohdan 4 ehdotus äh, poistaa, eli, se, nämä voisivat olla jollakin tavalla äh, suunniteltuja väärinkäyttöä, tai siis että koko ajatusta väärinkäytettäisiin jonkun hankkeen myötä. Sen, se voidaan siitä poistaa minun mielestäni. Joka tapauksessa tämä kelpoisuus pitää punnita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tätä koko prosessia tässä näin esittelijätkin painottavat, että se voisi olla sitten jo ehkä 5000 tuenilmauksen keräämisen jälkeen kypsä sitten puntaroitavaksi jo kelpoisuutensa osalta. Mitä sitten tulee tähän seitsemän henkilön kansalaisvaliokuntaan tai kansalaistoimikuntaan ja sen perustamiseen, siinä on tietysti aika outo. Jotkut isot järjestöt, kansalaisjärjestöt, ammattijärjestöt ja tämän tapaiset olisivat, ovat tätä ehkä ajaneet. Mutta yksityisten kansalaisten kannalta tämä on minun mielestäni aika hatara, jos lähdetään tällaista kansalaisvaltuuskuntaa sinne rakentamaan taustalle. Itsekin totesin, että, että en, pidä tällaista elintä. Se oli se aika tarpeeton. E, esittelijätkin omassa työasiakirjassaan kuvaavat sitä, että viime kädessä sitten kuitenkin päätös on komission, siis siitä hyväksytäänkö aloite vaiko ei. Se sitten, jos päättävät tietenkin sen oma, omasta päätösvaltansa edelleen jakamisesta mahdollisesti, mutta kuitenkin jos ajatellaan jos äh, äh, äh, onko tämä, kelpaako tämmöinen aloite vai eikö, ja sitten tietysti pitää jättää mahdollisuus jollakin jäsenmaalle sitten valittaa tuomioistuimeen siitä. Se on aivan oikein, valitusoikeus on taattava. Minun mielestäni tämä hyväksyttävyys ja rekisteröinti tulisi tapahtua yhtä aikaa ja se, siinä vaiheessa ainoastaan sitten sellaiset kansalaisaloitteet voitaisiin rekisteröidä, jotka, joilla myönnetään sitten, tai siis nämä tapaukset rekisteröitäisiin ja sitten tällä rekisteröinä pitää olla tämän kahden kuukauden aika, eli tämä valitusaika, joka komission ehdotuksessa on jäsenmaille määrätty. Neljänneksi olenko Majerin kanssa aivan samaa mieltä siitä, että tämä tuen ilmaston keruaika 12 kuukautta on äh, vähin, vähimmäismäärä, kun ajatellaan äh, esimerkiksi äh, kielellistä moninaisuutta ja kulttuurista erilaisuutta. Euroopassa se voitaisiin jopa jatkaa puolentoista vuoteen tätä taustaa vasten. Sitten tämä komission ehdotus näistä henkilötietojen keräämisestä vaikuttaa vaikka byrokraattiselta, jos, jos henkilötunnus, tässä henkilötunnuksen penäämisessä pitäydytään, se saattaa pelottaa sitten kansalaisia allekirjoituksia antamasta. Kans, kans, kansalaiset voivat eivät äh, välttämättä tämmöiseen innostu ollenkaan, jos yhtäkkiä heiltä aletaan vaatia äh, äh, näitä henkilötunnuksia ja näin miljoonan raja varmasti helposti jäisi saavuttamatta. Sitten kunneksi esittelijäkin on totenut, tätä, tämän todennut, mitä myöskin itse tuen. Eli että, että tämä onnistuneen kansalaisaloitteen puhemiehet ja naiset, ne siis, jotka saavat sitten nämä miljoona allekirjoitusta saavat automaattisen kuulemisoikeuden komission pakeille ja se pitäisi järjestää sitten myöskin avoimesti tämä kuumollinen, koska jos ajatellaan tätä vuoropuhelua sitten kansalaisten ja komission välillä, joka, joka tästä kansallisaloitteesta syntyy, silloin se saattaa sitten johtaa sitten tällaiseen lainmuutokseen ja se edellyttää jatkuvaa vuoropuhelua jos, äh, äh, ja joka ehkä sitten on jo äh, ei riitä, että siellä sitten vaan paperissa kerrotaan tai tämä asettelu ja sitä kansallinen allekirjoittaa sen. Ei se nimensä ei se riitä. Komissio voisi myöskin miettiä tällaisen kansalaisaloitetoimiston perustamista, joka sopisi sitten artiklan 41 perusoikeusperuskirjan mukaisesti tähän toimintaan. Voisi pohtia sitä, että, että tämä teema, josta halutaan kansalaisaloittein lähestyä, joko se kenties on lakiin sisällytettynä, tai että pitäisikö tähän jonkinlainen muunlainen kansalaisaloite sitten saada sitä sen sijaan, joka vastaisi paremmin näitä, näitä tavoitteita. Sitten seitsemänneksi olisin iloinen siitä, jos Euroopan parlamentti eh, voisi tässä kansalaisten välittämänä edustajana eh, voisi kuulla tällaisia näitä järjestävää osapuolta näissä eh, asioissa, koska tällä tavalla me voisimme toimielimenä, olisimme aktiivisesti mukana tässä toiminnassa. Kahdeksanneksi haluaisin puheenjohtaja tarttua seuraavana sijaa. Kaikissa kolmessa asiakirjassa lähdetään siitä olettamuksesta, että e, että kansalaisaloitteeseen voisivat osallistua euromaaleissa äänioikeutetut, eli siis vähimmäisikä olisi se alin, alin ikä, joka on 18 vuotta suurimmissa osissa, suurimmassa osassa jäsenmaita, mutta Itävallassa alaikäraja onkin 16 vuotta, jolloin jäsenmat olisivat sitten epätasa-arvoisessa asemassa. Sen vuoksi minun, minun mielestäni kaikkein demokraattisen osallistumisoikeuden rajoittaminen ja tällainen ikärajojen jyvittäminen e, ei vastaa tämän hankkeen henkeä. Siksi kannattaisi miettiä, voitaisiinko kuitenkin sitten EUn laajuisesti hyväksyä tällainen yhteinen alaikäraja kansalaisaloitteelle aloitteelle, aloitteeseen ryhtymiseksi ja laskea se ikäraja 16 vuoteen, koska esimerkiksi valitusoikeuskaan ei ole rajattu ihmisen ikään että ei ole kytketty ihmisten ikään. Sitten äh, kauniiksi viimeiseksi, viime, lopuksi haluaisin lopet, äh, puhua siitä, mistä Maier aluksi puhui. Tuolloin oman äh, mietintöni aikoihin käytiin pitkää keskustelua siitä, onko artikla 11.4 sitten välttämättä oikea, oikea oikeusperusta sille, voidaanko kansalaisaloitetta ylipäätään hyväksyä vai ei. Muista, muistaakseni silloin ää, tässä mm, perusoikeusvaliokunnassa tästä ää, käytiin vilkasta keskustelua ja siitä ei sitten, sitä ei loppu, lopuksi hyvä, hyväksytty. Mutta minun mielestäni poli, poli, poliittisesti ei voi olla yhden tekevää jos tulee tällaisia kansalaisaloitteita, jotka pyrkivät sitten perussopimuksen muuttamiseen suorastaan. Ja jos komissio nämä nyt sitten torjuu oikopäätä, niin sitä minun mielestäni kannattaisi sitten sitä vielä uudelleen harkita. Eikö se voisi sitten ottaa sellaisetkin aloitteet hyväksyä ja ohjata ne sitten Euroopan parlamentin hyväksyttäväksi mahdollisesti siinä tapauksessa, että se katsoo näiden aloitteen näitä asioita sivuavan, koska meidän Lissabonin sopimuksen mukaisesti, siis Euroopan on Lissabonin sopimuksen mukaisesti saanut sitä tämän oikeuden sitten jo muutenkin näitä asioita uudestaan arvioida, siis perussopimukseen liittyviä asioita. Ja näin sitten kansalaisten mahdollisten, mahdollinen aloite, joka meillä tähän asiaan nähtäisi. Silloin me saisimme omankin kortemme kannetuksi tähän kekoon siinä tapauksessa, että aloitteet sivuaisivat perustuslain perussopimuksen muuttamista. Lissabonin sopimus ei tietenkin varmaankaan viimeinen äh, sopimukseen, äh, sopimusta koskeva muutos sopimus ole, mutta kun ajatellaan tätä, jos kerran yksi, yksi miljoona äh, asukasta tällaista hanketta ajaa, se pitäisi ottaa vakavissaan. Kiitoksia, nyt toivotan teille onnea ja menestystä tämän asetuksen uudistamistyössä. Kiitos. Grazie, Kaufmann. Kiitoksia, hyvä parlamentin jäsen Kaufman. Kutsun teitä vielä tällä nimellä vanhojen aikojen kunniaksi. Tämähän oli teidän valiokuntanne. Nyt siirrymme keskusteluun. Eli halukkaat voivat nyt käyttää puheenvuoroja. Puheenvuoropyyntöä ei vielä ole tullut. Scholz voi aloittaa. Kiitos puheenjohtaja. Nämä kaksi asiantuntijaa, jotka jo vuosien ajan täällä parlamentissa, mutta myöskin konventissa ja parlamentin ulkopuolellakin ovat työstäneet tätä välinettä, voin vain yhtyä heidän näkemyksiinsä. Kuulemistilaisuudet, joita eri ryhmissä on järjestetty, kun hän muistuttikin tästä toisaalta neljä kertaa eh, esillä asian käsittely on ollut valiokunnassakin ja näin. Tässä on varsin hyvä pohjustusta jo tehty tälle kansalaisaloitteelle ja meidän on nyt tuotava esiin se, ettei meidän tarvitse pelätä kansalaisia. Kyseessä on aloite, joka mahdollistaa sen, että kansalaiset voivat demokraattisemmin tulla mukaan yhteisön toimintaan. Ja Tähän on pyrittävä myöskin, kun konkreettisesti tätä tekstiä hiotaan, käydään läpi eri kohtia ja kappaleita siinä. Oman ryhmäni osalta voin todeta kyllä, että vaikka näkemyseroja on ollutkin tämän välinen osalta, en tätä halua mitenkään peitellä, mutta tulisi löytää kuitenkin sellainen ratkaisu, joka ei aseta kynnystä liian korkeaksi kansalaisille tulla mukaan tämän tyyppisten asioiden käsittelyyn. Eli byrokratiaa mahdollisimman vähän, sitä toivoisin. Ja voin yhtyä siihen, mitä professori Maijana ja Roa Kaufman tässä juuri sanoivat. Ja vielä pari lyhykästä kommenttia. Ensinnäkin, mikä on hyväksyttävä sisällöllisesti tarkastellen, Tulevatko mukaan myös sellaiset aloitteet, jotka pyrkisivät muuttamaan eh, nykytilannetta Euroopan unionin politiikan eh, hoidossa? voitaisiinko tällaisiakin aloitteita esittää. Tässä katsoisin, että meidän on otettava kansalaisemme vakavasti. He varmastikaan halua torjua EUta, vaan haluavat vain tuoda myös kritiikkinsä kuuluvaksi ja poliittisesti tarkastellen hyväksyttävyys tällaisillekin aloitteille tulee voida olla olemassa. Että joku toimielin ottaisi sitten tällaisetkin esitykset käsittelyyn. Tässähän todettiin, että eh, komission eh, lainsäädännöllinen aloite tässä yhteydessä, tai sitten ehdotus, joka on mielenkiintoinen, eli että Euroopan parlamentti eh, työjärjestyksensä pohjalta voisi todeta, että myöskin suhtautuu, suhtautuu vakavasti kansalaisaloitteisiin jos vaikka allekirjoituksia on 900 000 tai vähemmänkin, eh, mutta eh, joka tapauksessa parlamentti puuttuisi eh, kansalaisaloituksen ikään kuin täyden, työjärjestössä täydentävinä kysymyksinä. Mitä sitten ikärajaan tulee, 16 vuotta tuntuisi tässä mielestäni sopivalta. Parlamentaarinen asioiden käsittely osoitti sen, että tämä tuntuisi kaikkien sopivimmalta ikärajalta ja näin äh, tämä olisi myöskin kannustin nuorille tulla mukaan poliittisen asioiden tarkasteluun. Ja sitten vaalioikeusuudistus on myöskin asia, joka on tässä ollut esillä. Ja siinäkin on lähdettävä liikkeelle siitä, että perusperiaate on, että Euroopan unionin demokratia halutaan parantaa. Ja tähän nimenomaan tarvitaan mm, kansalaisia itseään ja nimenomaan nuoria ihmisiä. Halutaan kuulla, mitä mieltä nuoret asioista ovat. Ja tässä katsoisin, että 16 vuotta ikärajana on varsin sopiva. Mitä sitten tulee hyväksyttävyystarkistukseen? Sen tulisi olla mahdollisimman matala kynnykseltään Eli lukumäärävaatimuksen tulisi olla riittävän alhainen, 300 000 allekirjoitusta ja sitten hyväksyttävyystarkistus. Katsoisin, että, että tällainen lähestymistapa ei olisi hyvä, vaan mielestäni olisi parempi esittää e, ehdotusta vaikkapa 5000 allekirjoitusta ja riittäisi, että ehdotuksia tulisi mahdollisimman vähältä maamäärältä. Muutoin voin toivottaa tekstin laatioille vain rohkeutta ja toivottavasti saadaan tämä asia yhdessä hoidettua. Kiitoksia, Scholz. Seuraavaksi Epping. Eh, de voorzitter, ik... Eh, Kiitos puheenjohtaja. Olen vieraana täällä valiokunnassa, en ole valiokunnan jäsen, mutta aihe kiinnostaa minua kovastikin. Olen Alankomaista, minut on valittu kuitenkin Belgiasta rajat ylittävästi, mikä on hieno eurooppalainen ilmiö. Ja kun käytiin keskustelua perustuslakisopimuksesta, niin tein töitä Alankomaissa tämän suhteen. Itse puollan tällaista kansalaisaloitetta. Tällainenhan on jo käytössä ollut jonkin aikaa Saksassa. Ja minun täytyy sanoa, että olen naapureideni kanssa yhtä mieltä, tai tässä edellisen puheen kanssa yhtä mieltä, vaikka hän kuulukin eri poliittisen ryhmän. Kiitän Ivon Kaufmania hänen työstään. tämän valiokunnan tulisi ehkä käsitellä sitä vaatimusta, jota, joka liittyy tähän tuenilmausten verifiointiin ja henkilötietojen keräämiseen tässä yhteydessä, eli että pyydettäisiin sosiaaliturvanumero tai passin monille kansalaisille Euroopan unionissa tämä saattaisi olla hankalaa, koska useissa maissa näitä tietoja ei välttämättä haluta antaa. Nämä tiedothan paljastavat usein henkilön koko taustan ja esimerkiksi sellaiset henkilöt, jotka ovat kokeneet toisen maailmansodan, he usein epäröivät tällaisten tietojen välittämistä myös sähköisessä muodossa. He pelkäävät, että täällä on äh, haitallisia seurauksia, että tiedot joutuvat väärin käsiin. Ja näin tästä koituisi este kansalaisaloitteelle. Ja toivottavasti valiokunnan tarkistuksen myötä tästä vaatimuksesta päästään eroon. Eli on muitakin keinoja verifioida allekirjoituksen oikeellisuus. Ei tähän tarvita mitään passinumeroa. On myös ihmisiä, joilla ei passia ole laisinkaan joten he eivät edes tällä tavoin pystyisi osoittamaan, mm, keitä he ovat. Eli toivottavasti tähän asiaan puututaan. Ja samoin täytyy kiinnittää huomiota yksityisyyden suojaan. Ja tässäkin täytyy välttyä turhan kynnyksen luomiselta niin, että ihmiset eivät muutu entistä euroskeptisemmiksi kuin mitä he esimerkiksi jo Alankomaissa ovat. Kiitoksia. Nyt vetomusvaliokunnan esittelijä Hefner. Ja, herzlichen Kiitos puheenjohtaja. Ja lämpimät kiitokset kummallekin asiantuntijallemme. tekivät varsin hyvää työtä tuolloin konventissa. Ja ovat varmasti oikeat tahot, kun halutaan selvittää sitä, mihin pyritään ähm, tällä esityksellä, minkälainen sen hengen tulisi olla. On hyvä, että äh, Ellenkin he jatkaisivat äh, työtään tällä saralla toimisivat asiantuntijoina näissä kysymyksissä. On todellakin hienoa, että he täällä tänään ovat vieraanamme valiokuntamme kokouksessa. Ja haluaisin tässä vaiheessa esittää muutaman kysymyksen taustoihin liittyen, ähm, kun tulee tähän, mitä tulee tähän omaan esitykseemme. Ja pahoittelen hieman sitä, että toisin kuin mitä itse äh, oletin, äh, nyt emme olekaan saaneet kaikkia asiakirjoja. Esimerkiksi esittelijöiden eh, työasiakirja vetomusvaliokunnasta. Yhdessähän tätä esitystä laadimme ja on ikävää, että meillä ei todellakaan nyt ole kaikkia asiakirjoja tässä edessämme. No, tämä nyt riittäköön tästä, mutta tässä on varsin monia konkreettisia kysymyksiä, joita ei ole vielä esiin nostettu. Haluaisin niitä kommentoida ja sitten muutama lisäkysymys asioista, jotka jo tässä esillä ovat olleetkin. Ehkäpä aika syystä johtuen tässä vielä ehtineet kommentoida tätä avoimuusasiaa, eh, rahoituksellinen tausta aloitteiden osalta eh, senkin suhteen avoimuutta tulisi tukea, eli että jonkinlainen eh, summa tulisi alussa esittää, mutta tätä ei kuitenkaan nyt enää tässä vaiheessa vaadita ilmeisesti. Kuitenkin on tuotu esiin ajatus siitä, että eh, julkisuudessa tulisi tietää, kuka on aloitteen takana ja kuka hoitaa rahoituspuolen. Ja tässä yhteydessä olisi mielenkiintoista tietää, missä vaiheessa olisi järkevää voida tällaista vaatia ja esittää. Ja niinpä tässä yhteydessä esitän sen toisenkin kysymyksen, että ymmärrätte paremmin, mitä täällä tarkoitan. Eli tämä hyväksyttyvyystarkistus, ylipäätään aloitteiden hyväksyttävyys, olisin herra Mayerilta kysynyt. Hieman epäilitte tätä lukumäärä seitsemän, mutta on myöskin muistava, että nyt puhutaan 300 tuhannesta ja komissiossa tunnutaan pelkäävän äh, pelkäävän tilannetta, jos aloitteita tulee liian suuri määrä sellaisiakin, jotka eivät ole kunnolla perusteltuja ja vakavasti otettavia. Eli ei niitä voida sitten huolella äh, käydä läpi sen suhteen, täyttyvätkö perusedellytykset aloitteen osalta. Tämän vuoksihan tämä ehdotus komissiolta tehtiin, eli ensinnä 300 000 allekirjoitusta, sitten vasta käytäisiin sisältöön käsiksi. Kuitenkin on katsottu, että tämä on liiallinen vaatimus, ja esittelijä on nyt tässä sitten esittänyt seitsemää allekirjoitusta ennen kuin tarkistuksen mentäisiin. No tämä tietysti alentaisi kynnystä huomattavasti, mutta sitten tämä vakavasti otettavuustarkistus on tässä huomioitava, ettei nyt ihan jokaista sähköpostia laita eteenpäin komissiolle, jos joku haluaa koota 10 miljoona nimeä, niin kyllä tulee voida olla mahdollista saada seitsemän kokoon tässä alkuvaiheessa. Ja tarkistus tässä onkin tärkeä vaihe, enkä niinkään teknisesti, pikemminkin oikeudellisesti nyt kysyisin tähän liittyen seuraavaa. Eli mitä on tiedettävä? Onko tässä nyt kyse siitä, että yksittäistapauksissa olisi pystyttävä identifioimaan jokainen allekirjoittaja? Unionin tietosuojavaltuutettuhan on tästä varoittanut, sanonut, että tämä loukkaisi tietosuojalakia, vai onko tässä sellainen eh, kyseessä, mitä nykyään jo sovelletaan eri maissa, eli halutaan vai voida varmistaa, onko henkilö todella olemassa, onko hän voinut allekirjoittaa, onko hänellä oikeus ja että eh, ei ole ollut mahdollista allekirjoittaa useampaan kertaan omaa nimeään. Tällöin, jos näin, tästä on kyse, niin olisi mahdollisuus luopua monesta eh, esityksestä tässä yhteydessä. Eli jäsenmaat sitten voivat hoitaa ehkä käytännössä tämän asian monin eri tavoin, mutta ähm, esittelijöistä ainakin osan näkemys olisi sellainen, että jäsenmaiden eri menettelyt ähm, ei olisi oikein toivottava asia, koska nimenomaan tästä paljon riippuu onko esitys hyväksyttävä. Ja on ikävää, jos syntyy tällainen tilkkutäkkimenettely, eli että joissain maissa kaikki on helppo hoitaa, sen jossain toisaalla vaatimukset ovat niin monimutkaisia, ettei tällaisen hankkeeseen kukaan uskalla ryhtyä. Ja selkeät säännöt ovat tässä tärkeitä, esimerkiksi nimi, osoite, kansallisuus, asuinpaikka allekirjoitus. Nämä vaadittaisiin ja tältä pohjalta voidaan tarkistaa, onko henkilö todella olemassa, onko hänellä oikeus allekirjoittaa ja että allekirjoituksia on todellakin vain yksi per henkilö. Ja sitten vielä yksi kysymys. On ehdotettu, että kansalaiset ja jättäessään tämän hakemuksen tulisi esittää myöskin oikeusperusta omalle aloitteelle. Tämä tietysti herättää epäilyksiä esittelijöidenkin keskuudessa, eli että tämä saattaisi olla liiallinen vaatimus. Oikeusperusta kysymyshän aina on kaikkein kinkkisin kysymys, kun sopimuksia laaditaan. Ja tätä asiaa ehkä kannattaisi vielä selvittää ja olisi hyvä, jos asiantuntijat voisivat tätä seikkaa myöskin kommentoida. Ja sitten ihan viimeisenä vielä herra Maierilta kysyisin seuraavaa. Onko mahdollisuus hyväksyä sellaisia näkemyksiä, jotka vaatisivat jatkomenettelyjä, koska kysymyksessä on hieman erilaiset lähtökohdat. Ehkä voisitte kommentoida sitä, mitä Kaufman jo eh, esittikin. ja millaiset sääntöjen tulisi olla, jotta esitys olisi sopiva myöskin sen suhteen, mitkä säännöt nyt pätevät parlamentissa. Ja tässä yhteydessähän nostettiin esiin myöskin Lissabonin sopimus. Kiitos. Kiitoksia, Hefner. Seuraavaksi Jäättömäki, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia alustajille todella perusteltuja ja hyviä puheenvuoroja. Tässä viime muutamana päivänä on ollut monia kansalaisaloitteeseen liittyviä tilaisuuksia ja seminaareja ja joka tilaisuudessa on tullut esille meidän ei tarvitse pelätä kansalaisia. Minusta tämä on kyllä aika vakava asia, että me keskustelemme siitä ja me vakuutamme itsellemme, että meidän ei tarvitse tai EUn ei tarvitse pelätä kansalaisia. Kyllä, kyllä tämä osoittaa, että todella suuri demokratiakriisi on EUssa ja en tiedä voiko käyttää sanaa halveksunta, mutta, mutta minua tällainen keskustelu kyllä kun mietityttää ja pistää, pistää vakavaksi. Ja tämä niin kuin osoittaa, että meidän pitäisi todella miettiä, että halutaanko me kuulla kansalaisia. Jos halutaan, otetaan kansalaisaloite käyttöön. Mutta jos me emme halua itse asiassa kuulla, vaan tämä kansalaisaloite on sen vuoksi että jotenkin imago paranisi ja tulisi sellainen kuva että kansalaisia kuullaan niin silloin sitä ei pidä ottaa käyttöön. sekin pitää rohjeta sellainen päätös tehdä koska pelkään että jos tämä otetaan vain imagon vuoksi käyttöön niin tämä kyllä johtaa todella syvään kriisiin. Eli tämä asia pitää, pitää tuota keskustella. No sitten ihan muutama muukin asia. Minusta kansalaisten pitäisi voida tehdä aloitteen myös perustamissopimuksen muutokseen kuuluvissa asioissa ja yleensä asioissa jotka koskevat eun toimivaltaa. ei tässä pitäisi olla holhoava ja, ja pelätä. Et me asetamme ehkä liian suuria rajoja. Ja tässä haluaisin muutamalla sanalla kertoa teille pohjoismaista yhteistyöstä. Olen itse ollut Pohjoismaiden neuvoston jäsen aikoinaan kymmenen vuotta. Ja tänä päivänä, kun on tullut, Pohjoismaat ovat tulleet Euroopan unionin jäseneksi, sen merkitys on vähentynyt, mutta aikaisemmin se oli se oli samanlainen kuin sanotaan eu yhteistyö alussa. kaikki viisumivapaudet ja nämä ne on toteutettu pohjoismaissa paljon enemmän ja yhteiset työmarkkinat kuin eu ssa. ne ovat tulleet tänne vasta sen jälkeen. ja ne kaikki aloitteet lähtivät silloin kansalaisjärjestöistä kansalaisjärjestöt esittivät ja parlamentaarikot sitten veivät asiaa eteenpäin ja sitä kautta e, pohjoismainen yhteistyö pysyi vireänä, edistyi, sitä kritisoitiin, mutta sitä arvostettiin ja oli ihmiset halusivat mennä Pohjoismaiden neuvostoon, sitä kilpailtiin, kuka pääsi Pohjoismaiden neuvoston jäseneksi. Eli tällä tarkoitan sitä, että meidän on turha pelätä kansalaisia, sieltä tulee hyviä aloitteita sieltä voi tulla huonojakin aloitteita joskus mutta kyllä niitä tulee komissioltakin ja voi tulla parlamentin jäseniltäkin huonoja aloitteita. sitten kysyisin kun tässä nyt katsotaan että mitä, mitä pitää selvittää etukäteen niin minusta tämä pitää olla käyttäjäystävällinen tämä hyväksyttävyys siitä haluaisin asiantuntijoilta vielä vähän vähän tuota, enemmän tietoa. Ja ensinnäkin kysyisin, että kun näitä kansalaisaloitteita on nyt maakuntatasolla ja, ja sitten eri jäsenmaissakin, niin miten siellä on tämä nimien keruu ja, ja sitten ennakkotarkistus järjestetty? Että eihän meidän tarvitse mitään kovin uusia asioita keksiä, vaan katsoa vähän, miten muissa jäsenmaissa aikoinaan on toimittu. Ja jos siellä on havaittu ongelmia, niin niihin sitten yritetään etsiä ratkaisua, mutta, mutta ei tehdä niin kuin liian vaikeaksi tätä, jos halutaan, että kansalaisaloite on olemassa. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Messerschmidt. Tak formand. Jeg tror, jeg vil benytte lejligheden til at tale Kiitoksia puheenjohtaja. Käytän tilaisuuden hyväkseni ja puhun tanskaa. Tässä yhteydessä haluaisin yhtyä niihin kritiikin ääniin, joita täällä on kuultu. Eli että on hyvin byrokratista, byrokratista saada aloite hyväksytyksi. Mutta tähän tässä yhteydessä tuli kuitenkin yhtä paljon huolenaiheita esiin liittyen komission ehdotuksen 41 kohti 34. Eli tämän mukaan ensin täytyy arvioida e, aloitteiden hyväksyttävyys, mutta jos nyt sadan ihmisen täytyy tässä keskustella, voidaanko joku asia hyväksyä vai ei, niin silloin mielipiteitäkin tullaan kuulemaan sata. Eli tässä todella avataan kaikki ovet ja ikkunat mielivaltaisuudelle. Ja päätös voidaan hylätä vain sen perusteella, että siitä joku ei saatu pitämään. No tässä sanotaan, että tiettyä artiklaa voidaan käyttää tässä pohjana. Ja esimerkiksi artiklassa kuusi näitä olisi, mutta tässä mainittaisiin esimerkiksi tietyt arvot. Miksi vain sitten tietyt arvot? Miten käy toissijaisuusperiaatteelle tai muille perusopimusten tärkeille periaatteille – Eli miksi tässä nyt otetaan esille erityisesti artikla 6? No, oletan, että näin halutaan säilyttää mahdollisuus siihen, että subjektiivisista poliittisista syistä jokin aloite hylätään. Eli jos komissio ei halua käsitellä jotakin kansalaisaloitetta, niin sillä olisi mahdollisuus nitistää se ennen kuin nämä miljoona allekirjoitusta on saatu kasaan. Lisäksi näiden säädösten tulisi olla siis voimassa olevien sopimusten mukaisia. Tässä täytyy noudattaa koko sopimuksia, ei pelkästään perusoikeuskirjan kuusi artiklaa. Keskustelu tästä hyväksyttävyydestä on kyllä mielenkiintoinen, mutta kuten edellinen puhuja sanoi, tämä saattaisi johtaa siihen, että monet kansalaiset tuntevat jäävänsä ulkopuolelle – Eli tässä emme pelkää ainoastaan kansalaisia, vaan jopa itseämme. Ja tällä asiakirjalla osoitamme todella sen, että keskuudessamme vallitsee epäluottamus. Kuka sanoo kyllä tai ei? Me emme tätä sano. Mutta miten tämä sitten toteutetaan? Tämä täytyy noudattaa kaikkia lainsäädännön kiemuroita kulkea parlamenttineuvoston ja komission kautta. Mutta miksi kansalaisilla ei pitäisi olla samat oikeudet kuin komissio? Miksi kansalaisten mahdollisuudet tehdä aloitteita pitäisi olla pienempiä kuin komission? Ehkä mekin voisimme antaa mielipiteemme hyväksyttävyydestä, mutta kansalaisilla todella tulee olla oikeus ilmaista mielipiteitään. Me poliitikkoina, kansanedustajina, meillä tulisi olla oikeus päättää, mitkä ovat kansan edut. Eli tässä on todella huoneen muotoiluja tässä asiassa suhteellisuus, periaate, toissijaisuusperiaate. Nämä unohdetaan tässä hyvin usein, mutta ne ovat myös hyvin tärkeitä. Eli me pelkäämme tässä kansalaisia, mutta lisäksi myös itseämme. Meillä pitäisi olla rohkeutta sanoa, että jokin ehdotus ei meitä miellytä. Tässä tarvitaan todella lisää rohkeutta. Jos emme pysty ratkaisemaan poliittisia esteitä. Emme myöskään pysty puuttumaan poliittisiin rajoituksiin. Ja näin emme pysty eh- estämään sitä, että näitä aloitteita hyväksyttäisiin mielivaltaisesti, mutta ylipäätään pidän kuitenkin tätä ehdotusta hyvänä. Kiitos Sten Schöpflin. Thank you, President, and... Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset eh, tästä osallistumista keskustelua. Hienoa, että Kaufman on taas täällä keskuudessamme. Haluaisin sanoa jotain, joka ehkä kuulostaa negatiiviselta, mutta ei tässä mistään stressitestistä kuitenkaan kyse ole. Meidän on tarkasteltava mahdollisimman selkeästi tätä asiaa kokonaisuudessaan. Katsoisin, että kaikki aloitteet eivät välttämättä ole demokraattisia kuitenkaan tai euroystävällisiä. Jos tämä kirvoittaa keskustelua, niin hyvä niin. Mutta jotkut aloitteet saattavat kyllä tietysti olla populistisiakin ja meidän tulee olla tästä tietoisia, muistaa se. Ja sitten, jos aloitteen tavoitteena on laajentaa tämä omistajuuden tunnetta EU-ssa, niin kansalaisyhteisöjen ja siviiliyhteiskunnan mukaan tulo ei välttämättä ehkä tässä auta. On mahdollista, että näin saadaan kansalaisyhteiskunnan edustaja mukaan, mutta laajeneeko tämä sitten laajemmin yhteiskuntaan, niin tästä en ole ihan varma. Ja sitten tarvitsemme jonkinlaisia filtereitä, jotta kaikki haitalliset ja muuten oudot ehdotukset voidaan sulkea pois. Ja tässä valvonnan tarkistusten tulee se olla tarkkoja. Jos kynnys jää liian alhaiseksi, niin seuraamukset ovat huonot. Ja jos kynnys on liian korkea, niin tämä on hän, korkea, niin tämä on kuollut hanke. Ja tämä on hankala kysymys, mutta nämä ongelmat on huomioitava. Ja ensimmäiset aloitteet ovat tärkeitä, kun luodaan puitteet, puitteet näille ja parhaat käytänteet myöskin ja kirjataan, miten tämä kaikki lähtee käyntiin. Manipuloinnista ei tietenkään voi puhua, mutta ensimmäisiin on kuitenkin kiinnitettävä hyvin tarkkaan huomiota. Ja sitten teoreettisempi asia. Kun tätä asiaa tarkastellaan, niin tässähän nyt yhdistetään edustajat ja sitten suora demokratia. Tämä saattaa aiheuttaa hankaluuksia ja se on tiedostettava demokraattisesta kokemuksesta tiedämme, että edustavasta demokratiassa voidaan sanoa paljonkin ja se saattaa aiheuttaa hankaluuksia. Se on meidän muistettava, eikä nyt ehkä saa olla yliinnokas kuitenkaan näissä kysymyksissä. Eli periaatteessa kyllä olen kannattaja, mutta nämä kääntöpuoletkin pitää muistaa. Kiitos. Brons. Brons, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Kansalainen, kansalaisaloitekeskustelu on poliittinen keskustelu pohjimmiltaan, mi, mistä ö, saattaa hyvinkin olla tuloksena sopimus ja konsensus, mutta jos me määrittelemme tämän konsensuksen ö, muuttujat jo etukäteen, ja että kaikkien aloitteiden pitäisi yhtyä eurooppalaisiin tai tu, tukea eurooppalaisia arvoja, silloin tämä vie vähän pohjaa keskustelulta. Tänä aamuna jo kuulimme, miten nämä erilaiset liikehdinnät, liikehdintä pitää pitää aisoissa ja tällaiset ja myöskin tällaiset turmiolliset aloitteet pitää, pitää kurissa. Jos ajatellaan suoraa demokratiaa, tämähän tietysti vähän muistuttaa suoraa demokrati- välitöntä demokratiaa, vaikka se olekaan sitä. Äh, mutta näyttää vain siltä. Sitten loppupeleissä, kun on tämä äh, miljoona allekirjoitusta saatu kerätyksi, silloin äh, komissio vain todeta, todeta että jaha, kivaa ja kiinnostavaa, mutta ei aiheuta toimenpiteitä. Tämä on vain pelkkä vetoomus, joka, joka on ristitty eri nimiseksi. Kiitos. Eh, Mendes. Mendes, viikko, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Pahoittelen, että tulin kokouksen vähän myöhässä. Mutta lentoaikataulut eivät aina sovi yhteen kokousaikataulujen kanssa. Tämä on varsin hienoa, että täällä on nyt kaksi vanhaa, vaikkakin nuorta ystävää täällä on hienoa, että olette täällä. Eh, näin mieleen nousee hyviä muistoja eh, konventin ajoilta. Ja tehän olitte aloitteen tekijöinä senkin aiheen tiimoilta, jota tässä nyt tänään käsittelemme, eli tätä kansalaisaloiteasiaa. Lamassur ja Silvon eh, käynnistivän keskustelun tästä aiheesta ja on hienoa, että olette täällä tänään. Niin, kuitenkin seuraava asia on muistettava, kun kansalaisaloite lainsäädäntöä kehitellään. Eli olennainen asia on se, että EU on lakien yhteisö ja oikeusvaltioperiaate pätee, eli me emme voi näistä poiketa. Euroopan parlamenttihan eh, täällä nimenomaan on demokraattisena eh, edustajana Euroopan yhteistä puhuttaessa. Ja emme voi tätä korvata millään uusilla menettelyillä. Eli edustava demokratia ei tässä millään tavalla haluta korvata. Ja on muistettava se, että mm, sopimuksia on noudatettava niistä ei saa poiketa. Ja tähän liittyen toteaisin vielä, että lainsäädännöllinen aloite on asia, joka voidaan esittää, jossa voidaan kuitenkin toimia pelkästään yhteisömääräysten puitteista. Toimivaltuuksissa on kunnioitettava olemassa olevia määräyksiä. myöskään perussopimuksen kirjattuja arvoja ja oikeuksia ei saa loukata. Ja mainitsisin tästä yhden esimerkin. Mitä esimerkiksi tapahtuu, jos saadaan miljoona tai kaksikin allekirjoitusta e, vaikkapa sellaisen aloitteen taakse, jossa vaadittaisiin kuolemanrangaistuksen palauttamista unioniin. No niin, sitten sanottaisiin, että oho, kaksi miljoonaa allekirjoitusta tällaisen on takana, mutta sitten on muistettava, että Lissabonin sopimuksessa artiklassa kaksi tietyt perusvaatimukset ja oikeudet esitään. Sanotaan, että EUn perusarvoihin kuuluu muun muassa se, että kuoleman rangaistuksia ei käytetä. Eli jos mennään esittämään jotain tällaista, niin emmehän voi hyväksyä tämän tyyppistä kansalaisaloitetta. Eli tällöin voisimme allekirjoittajille mielestäni vain sanoa, että no te edustatte tällaista kantaa, mutta EU-ssa eh, e ei voida ottaa tämän tyyppistä vaatimusta käsittelyyn. Ja milloin sitten tämä epäminen esitettäisiin ihan proseduurin alussa, jotta aloitteen tekijät eivät hukkaa liikaa aikaa ja resursseja vie läpi, yritä viedä läpi asiaa, joka kuitenkaan läpi mene, vai annetaanko koko proseduurin ensimmäinen läpi ja sitten vasta loppuvaiheessa evättäisiin tämä. Tässähän ei mistään muusta ole kyse kuin siitä, että halutaan sanoa ihmisille, miten asiat ovat, mikä on totuus. Ja toteaisin ylipäätään tästä asiasta, ettei kantani ole kovinkaan tiukka. En ole ihan varma, mikä olisi sopiva ajankohta toteuttaa tämä sisältötarkistus. Mutta jos hyväksymme sen näkemyksen, että EU koostuu byrokraateista, on kimppu niitä, niin muistettava, että poliitikoistahan tässä puhutaan. Niin, komissiohan ei ole mikään virkamieskollegio. He eivät ole virkamiehiä, vaan äh, jos äh, kysytään tästä Jacques Fontarin, äh, siis Jacques Fontainilta, heillä on poliittinen mandaatti. Eli ei virkamiehet voi lähteä tämän kaltaisiin toimiin tai tekemään tällaisia päätöksiä. Mutta komissiolla on sopimusten nojalla aloiteoikeusmonopoli ja tässä on mielestäni tietty järki. Ja se, että aloitteesta tulee laki, tätä kautta se on mielestäni looginen tapa ja kuten sanoin, varmasti on olemassa muitakin menettelyitä, jotka ovat entistä demokraattisempia, mutta yksi periaate, josta haluan pitää kiinni. Eli tärkeää on se, että ihmisille sanotaan totuus. Ei mitään harhaluuloja saa luoda, vaan tämä tulee olla konkreettinen, tehokas, suora väline – joka saattaa ihmiset yhden asian äärelle. Ja näin he voivat olla eurooppalaisia. Tässä siis eurooppalaiset kokoontuvat tiettyjen yhteisten hankkeiden tai ajatusten äärelle. Mutta tämä ei merkitse sitä, että kaikki toimielinten toimet, joita sopimus, sopimukset sille antavat, jäävät tässä sivuun sen takia, että syntyy tällaisia uusia aloitteita tai välineitä. Totta kai me haluamme tässä lähentyä kansalaisia, mutta kaikkein pahinta olisi, jos heille ei sanottaisi totuutta. Eli mitä, mihinkään pedagogiaan tässä ei nyt tarvitse lähteä. Prima di dare la parola alla rappresentante della commissione del... No niin, eh, Itsekin haluan hieman kommentoida, mutta annetaan tässä eh, ensin puheenvuoro eteenpäin. Italiassahan meillä on eh, paljonkin kokemuksia, ei pelkästään eh, kansanäänestyksessä niitä maassamme paljon järjestetään, mutta myöskin kansalta tulleista lakiehdotuksista. Mitä hyväksyttävyystarkistuksen tulee, niin mielestäni olisi hyvä, jos se toteutettaisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, ei puolivälissäkään. Tämä olisi oma näkemykseni. Mutta kuitenkin, niin kuin se viikko totesi, tällainen tarkistus joka tapauksessa on toteutettava. Ei voi ajatella, että <laughs> kansalaisaloite tekee jonkun ihan hullun ehdotuksen, esimerkiksi että poistetaan Ranska vaikkapa EU-sta tai jotain muuta, eli joku raja pitää tietysti olla. Mitä sitten tulee eh, aloitteen tekijöiden lukumäärän? Seitsemän en tiedä. Tässähän puhutaan aloitteesta, johon tarvitaan ainakin miljoona kansalaista mukaan. Ja sitten tässä on tietty maamäärä myöskin oltava mukana. Tietysti voidaan keskustella tästä vielä seitsemän, viisi valtiota, mutta kuitenkin tietty määrä niitä on oltava. Ja yhteyksissä muihin jäsenmaihin tulee kuitenkin olla. Ja jo alkuvaiheessa eh, eh, seitsemän ihmisen tai kuuden eh, kokoon saaminen. Tästä lukumäärästä voidaan tietysti vielä keskustella, mutta jos ei tämä ole mahdollista alkuvaiheessa, eri jäsenmaista, siis alle kymmenen henkilöä, niin silloin se mielestäni on jo merkki siitä, ettei kovinkaan vakavasti otettavasta hankkeesta ole kyse. Ja sitten identifiointikysymys on myöskin tärkeä. Tämä ei ole ihan pikkujuttu. Aloitteen tulee olla vakavasti otettavissa. Ja on tärkeää, että kansalaiset toimivat tosissaan ja on vältyttävää siltä, että esimerkiksi olisi olemassa mahdollisuus allekirjoittaa useampaan otteeseen. Eihän se vaikea olisi. Myöskin väärennykset on pystyvä pois sulkemaan, niitäkin voisi olla. Eli tarvitaan tarkistuksia, jotta todellakin varmistetaan se, että eh, henkilö on olemassa, henkilö pyytää, toivoo jotain ja toivoo vakavasti otettavasti. jäsenmaissa on jo kokemuksia tämän tyyppisestä toiminnasta, ehkä kannattaa luottaa siihen, että jäsenmaat osaavat kyllä varmistaa esimerkiksi allekirjoitusten paikkansa pitävyyden ja niin edelleen. Eli tässä voidaan varmasti antaa toimivapauksia jäsenmaille. No mitä sitten, jos ei saadakaan miljoonaa allekirjoitusta kaasaan? En katso, että tämä on ongelma. On varsin hyvin kuviteltavissa, että parlamentti eh, eh, ottaa kuitenkin asian käsittelyyn, jos sen hyväksi katsoo. Tai eh, vetomusoikeus yhden henkilön esityksen pohjalta on mahdollista, että tältä pohjalta syntyy pyyntöjä, vaikka kuitenkaan ei miljoonaa nimeä saada kasaan. Sitten tämä ikäraja asia. Itävalta esittää 16 vuotta ainoana. Jos kyseessä olisi puolue, niin 27.1 olisi lopputulos ja voisi ehkä olla hieman hankala tästä lähteä liikkeelle. Minusta 16 vuoden ikäraja tuntuu vähän hankalalta, mutta kyllä asiasta keskustella voidaan. Ja sitten ehdotus ja kysymys myöskin asiantuntijoille tässä jos pyynnössä voitaisiin esittää myöskin perustamissopimusten muutoksia. No, henkilökohtaisesti katsoisin, että tämä voi olla mahdollista, mutta miten tämä nyt käytännössä voi olla mahdollista, kun ajatellaan 225 artiklaa. Kansalaiset voivat tietysti tehdä ehdotuksia parlamentti 48 artiklan pohjalta voi myöskin käynnistää sopimusmuutosehdotuksen. Oma vaikutelmani kuitenkin on, että jonkinlaiset juridiset rajatkin vastaan tulevat, eikä niitä noin vain ylitetä, mutta tämän asiantuntijoille. Ja nyt esittäisin. No, pahoittelen, että eh, nyt käytin tällaisen puheenvuoron ikään kuin istuisin siellä salin puolella, mutta joskus puheenjohtajakin haluaa vähän asioita kommentoida. Ja nyt sitten komission edustaja Raten Reira eh, saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Mario. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, and thank you. Kiitos puheenjohtaja, kiitos siitä, että nyt tästä tärkeästä aiheesta taas keskustelua käydään. Haluaisin hieman kommentoida kolmea tärkeää seikkaa. Kansalaisten komiteaajatus, hyväksyttävyystarkistus ja allekirjoitusten ja henkilöllisyyden tarkistus. Ensinnäkin kohta yksi, tämä kansalaisten komitea, sehän ei ole komission ehdotus, vaan nousi esiin täällä parlamentissa. Ajatus tuntuu ihan mielenkiintoiselta tämän ehdotuksen yhteydessä, kun se saattaa hieman ähm, selkiyttää tätä menettelyä ja mahdollistaa tämän eurooppalaisen dimension ja ylipäätään varmistaa sen, että vakavasti otettavasta esityksestä on kyse. Eli tämä saattaa hieman sitten helpottaa myöskin myöhempien tarkistusten työtaakkaa. Eli mielenkiinnolla tätä mahdollisuutta tarkistelemme kyllä. Tietysti avoimuuden tulee voida säilyä, koska kansalaisjärjestöt ovat kansalaisten takana. Nämä asiat on selvitettävä, on tiedettävä, keneltä ajatus on lähtöisin. Mutta ajatus kansalaisten komiteasta sinällään tuntuu meistä ihan hyvältä. Ja sitten hyväksyttävyysasia. Painottaisin jälleen kerran sitä, että muistava, mitä komissio on esittänyt, mitä puolestaan neuvosto omassa kannassaan on esittänyt. Haluaisin tehdä selväksi sen, että kun puhutaan näistä tarkistuksista, niin subjektiivisesti niitä ei toteuteta, vaan tarkoitus on mitä se on, mutta tarkoitus on vain tämän myötä filteroida pois täysin sopimattomat esitykset. Jos esimerkiksi vaadittaisiin, että kansan mepeen tulisi pukeutua eh, sinilippuihin mennessään täysistuntosaliin jotain tällaista ihan hullua ehdotusta, ne voitaisiin sitten eliminoida heti pois. Tämän tyyppisestä tarkistuksesta on kyse ja mennä sitten viikon sitten totesi, että jos tehdään esimerkiksi eh, aloite aloite kuolemantuomion palauttamisesta, niin mielestäni tällaista ei tulisi kirjata esimerkiksi nettisivuille, ei tulisi tuoda esiin lainkaan sellaisia esityksiä, jotka ovat täysin perusarvojen vastaisia. Eli ihan alun alkajan jätettäisiin nämä rekisteröimättä eikä niitä otettaisi edes EUn nettisivuille mukaan. Eli jonkinlaista sensurointia kyllä voitaisiin tehdä. Arvioitaisiin poliittisestikin hieman näitä aloitteita sisällöllisesti. Ja tässä puhuttiin siitä, että hyväksyttävyystarkistus tehtäisiin aikaisemmassa vaiheessa ja sitten olisi mahdollisuus myöskin tarkistaa allekirjoitukset. No, tätä keskustelua olemme seuranneet varsin suurella mielenkiinnolla. Ymmärrämme, mitkä ovat huolenaiheet tässä asiassa. Ja neuvoston teksti jo vähän tähän suuntaan meneekin, koska neuvoston tekstissä eh, kriteerinä nyt on mukana myöskin sellainen kriteeri, jossa sanotaan, että rekisteröinti ei tapahdu, jos eh, ehdotus on täysin perustamissopimusten ulkopuolella. Eli tämä on jo askel oikeaan suuntaan, mutta ei kuitenkaan varsinainen oikeusperustan varmistus vielä. Tähän suuntaan kuitenkin voidaan mennä, jos olisi siis testi, joka varsin selvästi osoittaisi, että eh, tässä ollaan komission valtuuksen ulkopuolella. Eli voitaisiin hieman tältä osin yksinkertaista tekstiä. Jos esimerkiksi ajateltaisiin, että kansalaiset tekevät aloitteen muuttaa eh, parlamentin edustajien suhteita parlamentissa. No tämä on tietysti perustamissopimusten soveltamisalan mukainen, eli rekisteröinnin tulisi tapahtua. Ja myöhemmässä vaiheessa sitten sanottaisiin, että komissio ja oikeusperusta löydät tällaiselle ehdotukselle. Eli jos vähän tekstiä muutettaisiin, niin olisi mahdollista evätä jo alkuvaiheessa tällaisten ehdotusten rekisteröinti, koska voitaisiin todeta, että tämä on komission valtuuksien ulkopuolella, koska Euroopan parlamentilla on aloiteoikeus näissä kysymyksissä. Eli tässä olisi esimerkki siitä, kuinka voidaan toimia, mutta tulee kuitenkin välttyä siltä, että te alkuvaiheessa kattava oikeuden arviointi tulisi voida tehdä. Ja sitten viimeinen kommentti niin liittyy näihin henkilöstarkistuksiin. Tässä olemme tietysti avuksi niin pitkälti kuin vain mahdollista – kuitenkin kommentoisin hieman tätä asiaa vielä sen selventämiseksi. Varmistuksia ei mitenkään, tai varmistukset eivät, tai tässä ei oleteta, että jäsenmaat joka ikisen allekirjoituksen tarkistavat, vaan tehdään tällaisia sattumanvaraisia tarkastuksia, pistotarkistuksia. Ja allekirjoituksia ei tarvitse, esimerkiksi online-tuessa, eh, niin tällöinhän allekirjoituksia ei olisikaan, pelkkä eh, vahvistus sähköpostit tai muuten, ja sitten paperilla allekirjoitetaan, mutta kukaan ei tarkista todellista allekirjoitusta. Eli tiedot tarkistettaisiin. Ja jos tiedot eh, käyvät yhteen, että on olemassa todellakin henkilö, joka on tämän niminen ja asuu tietyssä paikassa niin edelleen, niin on oletettavaa, että tämä henkilö todellakin allekirjoitti tämän tyyppisestä eh, testistä on kyse. Ja sitten ongelmana on se, kuinka eh, tarkistus toteutetaan, minkä tietojen pohjalta jäsenmaat ovat todenneet, että ainoa mahdollisuus tarkistuksille olisi eh, kääntyä tietokantojen puoleen, jotka ovat yhteydessä asiakirjoihin. Näin tiedettäisiin, eh, mitkä ovat sopivat viitetaustat. Teknisestihän tämä on hieman hankalaa ja eh, ole myös mahdollista tässä avuksi, mutta halusin kuitenkin tässä asiaa hieman selventää tässä. No niin, tässä kaikki mitä halusin sanoa. Kiitos. Kiitokset ja nyt sitten neuvoston edustaja Harja, olkaa hyvä. Thank, thank you, President. Um... Kiitos eh, puheenjohtaja. Haluaisin ottaa eh, asian, muutaman sellaisen asian esille, siis se asian, jonka, jotka myöskin Belgian asianomainen ministeri mainitsi täällä viime viikolla käydessään. Haluaisin kiittää esittelijöitä ja asiantuntijoita siitä, että kansalaisaloite keskusteluun on tällä tavoin tuotu lisää syvyyttä. Kuten meidän pääministerimme totesi, Belgia puheenjohtajavaltiona on parlamentin ja komission kanssa aivan yhtä mieltä siitä, että tätä tärkeää aloitetta on tämä tärkeä aloite on pyrittävä saamaan läpi jo ensimmäisessä käsittelyssä joulukuussa. Kuten on sanottu, tämän tämä kansalaisaloite on lähellä kansalaisia, ja näin tulee ollakin. Se on myöskin neuvoston näkemys, joka yhteisestä kannastamme kesäkuun 14. päivältä tänä vuonna ilmenee kuten komission edustajakin totesi ja, e, ja täällä edustajat, että e, aloitteen pitäisi olla tehokas ja, ja että niistä aloitteista muodostuu sitten uskottava kansalaisten osallistumisen väline. E, tähän liittyy, niin kuin sanottu, muutamia teknisiä kysymyksiä, joihin jäsenmaiden täytyy sitten ottaa kantaa Esimerkiksi viittaan tässä nyt kansalaisten antamiin tietoihin, henkilötietoihin siis lähinnä. Yhteistyö on sujunut esittelijöiden kanssa hyvin ja mutkattomasti ja odotamme kiinnostuneena tämän vuoropuhelun jatkumista ja toivomme saamamme tämän asian hoidetuksi ensimmäisessä käsittelyssä. Kiitos. Ennen kuin annamme vastauspuheenvuoromahdollisuuden kahdelle vieraallemme ja esittelijä Gurmaille, niin näen, että tässä on vielä kolme puheenvuoropyyntöä. Nyt täällä paikalla on kuitenkin jo varapuhemies Martinez ja en haluaisi, että hän joutuu tässä liikaa odottelemaan ennen kuin pääsemme käsittelemään seuraavaa aihetta. Mutta nyt Messerschmitt lyhyesti. I'll be very brief. Uh, thank Thank you. Ihan lyhyesti. Minä en saanut vastausta kysymykseeni, eli että miksi kun, eh, kun meillä eh, Tämä on aika eh, paljon lainsäädäntöä ja muita, jotka rajoittavat komission aloiteoikeutta yhteislainsäädäntöä. Miksi, sit, miksi sitten tässä äh, komission ehdotuksessa on nimetty vain muutama kriteeri, nimittäin perusarvot? Ja tässä nyt varmaankaan mitään, mistään kuoleman rangaistuksessa ole kysymys, ainakin Euroopan parlamentti sitä vastustaa. Mutta mutta entä sellaiset ajatukset, jotka käyvät vaikka läheisyysperiaatetta vastaan tai suhteellisuusperiaatetta vastaan tai, tai, tai jotain muita tällaisia, jotka kuitenkin kuuluvat sopimuksen piirin hyväksyttäisiin aloitteeksi. Mutta miksi, miksi sitten, äh, miksi meillä on rajat vain äh, niille äh, ehdotuksille, jotka eivät perustu sitten perusarvoille, mutta muita kriteereitä ei sitten ollenkaan tarvitse täyttää. Se vähän kummeksuttaa. Ja, ja miksi tässä ole mitään viittausta niihin perusartikloihin, perussopimuksen artikloihin, joita tässä käytetään perusteena artikla 6 kenties, artikla 2 esimerkiksi, jossa näistä arvoista puhutaan. Eli siis mistä tässä oikeastaan puhutaan. Entäpä sitten äh, tämä äh, luku, luku kolme, äh, mikä, mikä on tämän näiden arvojen perustana? Honorable Duff. Kiitos. Sitten Duff. Uh, President, uh, I apologize for... Pahoittelen, että etten päässyt tähän keskusteluun aikaisemmin mukaan. Mutta, mutta Silvia Kaufman ja Jürgen Mayer, jotka ovat äh, äh, arvostettuja entisiä kollegoja menneiden, menneiltä taistelukentiltä. Minä olen yhä enenässä määrin sitä mieltä, että komissio pitäisi pitää kokonaan tämän hyväksyttävyyskeskustelun ulkopuolella. Komission ei tulisi ajautua, päätyä siihen tilanteeseen, siihen asemaan, jossa sen päätösvallassa on aloitteen hyväksyminen tai hylkääminen. Ja että se olisi, sillä olisi sitten jokin prosessin lopussa vielä tällainen käsittelyvalta, jonkinlainen valamiehistön rooli. Minusta ei olisi kovinkaan mutkikasta todeta, että onko aloite, aloite perus, perussopimuksen vastainen. Jos minulta kysytään, niin kyllä minä sen pystyn vartissa ratkaisemaan. Äh, jos se vaikka olisi ähm, edessäni niin tietokoneruudulla, pystyisin siihen vastaamaan. Ei tämä mitään äh, korkeampaa matematiikkaa ole tai tiedettä. Kyllä se nyt se näkyy siitä selkeästi heti, että Minun niin mielestäni tällainen hyvin äh, moni, monimutkainen äh, proseduuri, jossa olisi tällainen viisaiden miesten äh, asiantuntijakerho siinä sitten, palkkainen sellainen varmaankin, ei, ja työtaakka ei tosiaankaan luita rikkoisi. Minun mielestäni tämä oli, olisi ihan väärä lähestymistapa ja sitä pitää miettiä sitten perusteellisesti, tarvitaanko sellaista vai ei. Herra Cassini eh, eh, kuvaili tämä, tätä tilannetta ää, eh, aika, aika ää, käytännönläheisesti. Et kai siellä monen, aika montaa kuankaa sitten allekirjoittajina saattaa hyvinkin esiintyä tai sitten näitä tupla-allekirjoituksia, niin kun Italiassa on, on käynyt mutta enpä kuitenkaan uskon, että, että se niin paljon nyt, sillä nyt paljon merkitystä on. Äh. Kukohan nyt niitä ei sitten liikaa sinne ole äh. mutta jos kerran kokonaismäärä hipoo kumminkin miljoonaa, jotka, jotka aidosti ja, ki, äh, oikeasti ovat kiinnostuneita lainsäädäntömuutoksesta tai uudistuksesta, silloin se tietysti on otettava huomioon. Meillä on velvollisuus heitä kuunnella. E, ei kannata sinne olla sitten turhan byrokraattisia eikä tiukkapipoisia, vaan enempi käyttää maalaisjärkeä. Kysymys liittyy budjettiin. Jos äh, jokin aloite äh, liittyy äh, tuloihin tai menoihin, se rikkoisi sitten taas monivuotista rahoituskehitystä. Mitä, miten semmoisen sitten reagoisiin? Jos olen saanut sähköpostin joukolta, joukolta kansalaisia, jotka minua, halu, äh, jotka haluaisivat tätä asiaa lähteä ajamaan. Minä haluaisin esittelijöitä sitten kommentin siihen, äh, miten se vaikuttaisi, jos tulee tällainen budjetti liittyvä aloite. Että jätetäänkö nämä kaikki sitten äh, ulkopuolelle. Siitäkin pitäisi muodostaa etukäteen jokin kanta. Ja sitten kuten tiedätte, parlamentin valintauudistuksesta, valintauudistusta käsitteleviä ehdotusta, niin siellä eh-, ehdotetaan jonkinnäköistä paneelia, joka seuraisi sitten näitä maaleja noin pan-eurooppalaisittain. eurooppalaisittain näkisittekö tämmöisellä riippumattomalla vaalitarkkailijaelimellä olisi jonkinlainen rooli tässäkin tapauksessa, kun aletaan arvioidaan, arvioimaan sitten, aletaan arvioida jonkin, jonkin kansalaisaloitteen uskottavuutta. Ja jos näin on asian laita, siitä päästäisiin sitten äh, eroon tästä komission äh, päätösvallasta ja velvollisuudesta. Ja olisi minusta hyvä. Kiitoksia. Nyt meillä ei valitettavasti ole enää paljonkaan aikaa käytettävissämme, mutta antaisin kuitenkin puheenvuoron sekä Mayerille että Kaufmanille. Oh, äh Haluaisin aluksi kiittää näistä monista mielenkiintoisista kommenteista. Ja äh, kuulin, että asetuspäätös tulisi tehdä ensimmäisessä käsittelyssä vielä tämän vuoden aikana, eli seitsemän ja puoli vuotta sen jälkeen, kun kansalaisaloitte saatiin valmistelukunnassa asiana läpi. No, hitaasti, mutta varmasti. Näin tässä on käymässä. Puheenjohtaja Kasini, olen yhtä mieltä kanssanne siitä, että jo alkuvaiheessa tulisi tarkistaa se, voidaanko aloite hyväksyä. Eli 5000 tai 10 000 allekirjoitusta riittäisi niin, että voitaisiin tehdä tämä tarkastus ja sitten rekisteröidä aloite. Sitten ystäväni Mendes de Vigo hän jo valmistelukunnan puheenjohtajistossa tuki tekemääni aloitetta. Ja hän on täysin oikein sanoessaan, että ei tässä korvata mitenkään demokraattista edustusta, vaan sitä tässä suoralla demokratian elementillä rikastutetaan. Ja mitä tulee esimerkiksi tällaisiin aloitteisiin, kuten kuolemantuomio. Meillä on kaikki tiedot ja perusoikeuskirjassa perusarvoista, eli en tässä lähtisi kiistelemään mistään väärästä artiklasta, vaan ottaisin kaiken keskiön perusoikeuskirjan. Se on se asiakirja, jossa luodaan tai jossa luetellaan Euroopan perusarvot. Ja sitten Duff, hän ei haluaisi komissiota lainkaan tekemään päätöstä hyväksyttävyydestä. Tämä on kuitenkin hieman kyseenalaista, koska komissio jälkikäteen tekisi aloitteen ja sitten poliittisesti myös päätöksen siitä, onko tämä aloite hyväksyttävä vai ei. Eli tässä voisivat tietyt poliittiset näkemykset päästä vallalle liian aikaisessa vaiheessa. Ja siksi itse puoltaisin tätä viisaiden ryhmää, mutta kuitenkin, että jos he sanovat, että jokin aloite on hyväksyttävä, niin silloin tämä olisi lopullinen. Jos sitä sanovat ei, niin silloin komissio tarkastaisi tätä aloitetta uudelleen ja tässä olisi mahdollisuus kääntyä sitten tuomioistuimen puoleen. Mutta jos viisaiden ryhmä sanoo kyllä, niin tämän vastauksen tulisi olla lopullinen ja silloin hyväksyttävyystarkastus olisi loppuun saatettu. Nyt haluaisin vastata lyhyesti kolmen tai neljän kysymykseen. Eli aloitteiden jättäjien äh, taustan avoimuus. Tämä tulisi todentaa jo rekisteröinnin aikana Eli tuolloin tulisi julkistaa tiedot siitä, kuka on aloittanut aloitteen, saattanut sen alulle ja kuka sitä myös rahoittaa. Samoin täällä viitattiin siihen, että kun verifioidaan yksittäisiä allekirjoituksia, ei saisi soveltaa mitään eri sääntöjä eri, eri jäsenvaltioissa. Mielestäni tämä on äärimmäisen hyvä pyrkimys jos tämä ei menisi läpi neuvostossa, niin silloin puoltaisin, että Euroopan parlamentti tuo oman kantansa selkeästi esiin. Eli esimerkiksi mitä mieltä se on tästä henkilötietojen keräämisestä tai passin numeron keräämisestä. Tässä kuitenkin tärkeintä on välttää liikaa byrokratiaa sitten oikeusperusta, joka täällä valiokunnassa on tuotu esiin. Tässä on ehkä hieman liikaa vaatimuksia näitä mm, aloitteen jättäjiä kohtaan. Ehkä viisaiden ryhmä voisi harjoittaa tietynlaista valvontaa ja nimetä tarkan oikeusperustan. Ja sitten ilokseni kuulin, että monet tukivat ehdotustani siitä, että aloitteen jatkuva uudelleenarviointi tai tällainen eteenpäin vienti olisi tuettava ajatus. Jätenmäkin tätä esimerkiksi tuki. Sitten 11.4 artikla sopimusten täytäntöönpanosta. Itse pidin kiinni valmistelukunnassa tietystä sanamuodosta. 225 artikla koskee komission työskentelymenetelmiä, mutta tärkeintä on, että myös parlamentilla on itse mahdollisuus tehdä aloite 48 artiklan mukaisesti sopimusten muuttamisesta, mutta jos parlamentti valitsee 225 artiklan, niin silloin se ei näin tee, vaan silloin komissio voi tehdä päätöksen kansalaisaloitteen hyväksyttävyyden päättämisestä Eli tässä tavallaan rinnastetaan artiklat 11, 4 ja 225. Mutta eikö demokratian osana tulisi olla se, että se kehittyy eteenpäin sääntöjen nojalla? Kansalaisille pitää vain todeta, että jos saatatte alulle tällaisen aloitteen, niin silloin teidän on tiedettävä, että 48 artiklan nojalla – ratifiointi on mahdollista kaikissa 27 jäsenvaltiossa. Ja jos kansalaiset tunnustavat, että ratifiointi ei tule onnistumaan varmasti kaikissa jäsenvaltioissa, Esimerkiksi voisin tässä ottaa parlamentin toimipaikkakysymyksen. Ranska tuskin tulee koske, kos, helposti luopumaan Strasbourgista. Mutta kuten esittelijät ovat sanoneet ja kuten neuvoston ja komission kanssa käydyissä keskusteluissa on sanottu, että aihe, joka otettaisiin käsiteltäväksi, ei saisi tulla sopimusten ulkopuolelta. Mutta sopimusten muuttaminen kuuluu sopimusten piirin 48 artiklan nojalla. Eli tämä voisi olla tässä tavallaan pohjana, mutta pidän kiinni siitä, että Silvia, aivan kuten Silvia Ivan Kaufman ehdotti, että Euroopan parlamentin työjärjestyksen kirjoittaisiin, että jos kansalaiset haluavat muuttaa perussopimuksen, ne voivat kääntyä parlamentin puoleen tässä kysymyksessä. Eli kansalaisaloitteeseen pitäisi antaa tämän mahdollisuus, aivan kuten parlamentillakin on mahdollisuus kääntyä komission puoleen. Tämähän olisi hienoa, jos tämä onnistuisi. Tämä olisi rikastuttava lisä. Itsestäni tämä olisi oikeastaan itsestään selvä. Ja aivan lopuksi. Sopimuksessa on niin paljon konkreettisista sopimuksista, jotka on otettu vanhoista sopimuksista uuteen sopimukseen Euroopan unionin toiminta tavoista, että on helppoa katsoa, eh, mitkä asiat ovat sopimuksen mukaisia ja mitkä eivät. Jotkin täällä totesivat, että meidän pitäisi mahdollistaa julkinen rajat ylittävä Euroopan laajuinen keskustelu. Ja kyllä, varmasti täältä sitten löytyy miehiä ja naisia, jotka rohkeasti sanovat, että poliittisesti emme tätä toivo tai emme toivo jotakin toista asiaa. Se, että rajoittaisimme keskusteluoikeutta näin alusta käsin, ei olisi hyvä asia. Se rajoittaisi demokratiaa ja ehkä tätä kansalaislautakuntaa pitäisi tässä vielä pohtia. Se ei saisi olla mikään ehto, mutta tällainen äh, kansalaisvaliokunnan lausunto voisi olla mahdollinen, jos siinä olisi edustettuna useammat jäsenvaltiot. Mutta ei kuitenkaan enää aloitteen loppuvaiheessa. Eli mahdollisimman vähän esteitä, mahdollisimman helppokäyttöinen aloite, jota kansalaiset voivat käyttää. Ja, eh, vielen Dank, Herr Kiitos puheenjohtaja. Keskustelu oli varsin mielenkiintoinen. Ja oli hyväkin, että eri kohtiin oli eri näkemyksiä. Kollegat, joiden kanssa olen tehnyt pitkän yhteistyötä, lähdin liikkeelle Andrew Duffin puheenvuorosta. Kansalaisaloite suuntautuu komission suuntaan. Komissiollahan on aloiteoikeus tehdä lakiehdotuksia, eikä tätä perusperiaatetta haluta muuttaa. Ja vaikka parlamentin suunnalta tulee ehdote, ehdotus, niin on selvää, että komission tarkastava onko oikeusperusta olemassa ja miten asian kanssa halutaan menetellä. Ja ei komissiota haluta, eikä voida vapauttaa tästä vastuusta. Selvää kuitenkin on, että hyväksytyystarkistuksessa eh, puhutaan oikeudellisesta tarkistuksesta, mistään poliittisesta arvioinnista. Ei saa olla kyse, kun komissio toimii. Ja tämä oikeudellinen tarkistus, sen taustalla on oltava eh, selkeä perusta ja parlamentin täydennys komission ehdotuksen tuntuu tässä hyvältä. Eli lisättäisin tähän maininta siitä, että on toimittava perustamissopimusten puitteissa. Ja sitten asia, joka esityksessä jo on mukana, eli Euroopan unionin arvot artiklan 2 mukaisesti. Ja jos nämä huomioidaan, niin tällöin oikeudellinen testaus mahdollistuu. Näiden kahden pohjalta se tapahtuu ja esiin tuodut huolenaiheet Esimerkiksi Schöflin totesi, että voitaisiin käyttää väärin tätä aloiteoikeutta. Näin tämä estyisi. Esimerkiksi tämä esimerkki kuolemantuomion palauttamisesta on hyvä esimerkki. Tällaisen asian puitteissa komission ei tarvitse lainkaan painiskella. Se voi esittää vastauskirjeessään, että ei, tämä ei käy päinsä, koska tämä on perussääntöjen vastausta. Eli tällaiset populistiset esitykset voidaan näin torjua. Ja sitten tässä esitettiin erityyppisiä kysymyksiä myös apulaisesittelijä Hefner äh, esitti kysymyksen ja vastaisin lyhyesti siihen. Eli miten estää se, että joku allekirjoittaa usean otteeseen esityksen. Tässä asetusteksti tuntuu hyvältä. Liite kolme, joka on äh, tukikaavake, siinä kohdassa seitsemän selkeästi sanotaan, että näin vahvistan sen, että olen allekirjoittanut vain kertaalleen. Ja jos tämä on mukana, niin tästä luottamuksesta on lähdettävä liikkeelle. Sitten äh, rahoituksen osalta läpinäkyvyys. Tässä katsoisin, että komission ehdotus on hyvä. Tietysti voitaisiin miettiä, riittääkö tämä eli rahoituksen avoimuus, että lähdettäisiin tässä pelkästään liikkeelle hyväksyttävyystarkistuksesta. Tietysti on mahdollista ajatella, että kun kerätään allekirjoituksen vaikkapa puolen vuoden ajan, niin esimerkiksi jokin suuryritys tässä tämän ajan kuluessa pumppaisi aloitteeseen varoja esimerkiksi puolen vuoden kuluttua, kun havaittaisiin, että tämä aloite on ihan varten otettava. Ja tällöin hän tarvittaisiin sellainen maininta, että koko hankkeen ajan on taattava rahoituksen avoimuus, koska tarkistus liittyy pelkästään tässä vaiheessa vain tähän alkuvaiheeseen hanketta. Ja sitten, mitä halutaan tietää allekirjoittajista? Sitä kysyttiin, no nimi, asuinosoite, syntymäaika, kansalaisuus allekirjoitus. Nämä riittävät. Henkilöllisyysnumeroa ei tarvita sosiaaliturvatunnusta. Varmastikaan ei löydy henkilöä, e, joka, jotka ovat keskenään saman nimissä, asuvat samassa paikassa ja saman aikaan syntyneitäkin ovat ja olisi kuitenkin kyse kaksi eri henkilöä. Ja sitten pistokoe tyyppisesti nämä tarkistukset e, toteutettaisiin. Ja vielä Brownsille sitten vastauksena sanoisin, että totesi, että aloite ei olisi varsinainen osallistuva demokratian osoitus, koska tässä kyse olisi vain vetoomuksesta. No, itse toteaisin, että tästä ei todellakaan ole kyse. Näiden välillä on ihan selvä kun puhutaan kansalaisaloitteesta, niin ajatuksena nimenomaan on, että kansalaisilla on ihan sama aloiteoikeus kuin neuvostolla parlamentilla laki säädännöllisten ehdotusten tekemisessä. Eli näin kansalaiset saataisiin samoihin lähtökohtiin kuin nämä toimielimet, eli mistään vetoomuksesta ei todellakaan ole kyse. Tässä hyvä puheenjohtaja, omat kommenttini ja vielä kertaalleen. Eh, kiitos Kussa tulla tänne ja eh, menestystä asian jatkokäsittelyyn. Kiitos teille ja näin sitten voimme päättää tämän käsittelyn lyhyesti loppusanat Gurmaille. Haluatteko vielä lyhyesti eh, käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Colleagues, my... Kollegat, uskon vahvasti, että tämä oli ratkaiseva merkitys asialle. Silvihan oli mukana julkisessa pääseminaarissamme. Ja hän, hän kävi äh, useita keskusteluja äh, asiasta ja, ja käytännön äh, <clears throat> naisena äh, arvostan sitä, että sinulla oli nämä kahdeksan pääkohtaa esityksessä, jotka ovat lähellä sydäntäni. Sama pätee Jyrgeninkin kommentteihin. Iloinen siitä, että ottivat tämän asian vakavasti. Niin kuin sanottu, viime viikolla meillä oli tällainen parlamenttien välinen keskustelu, joka, joka onkin hyvä tapa edetä nyt yritämme laatia hyvän äh, mietinnän tästä. Herr Hefner onneksi on myöskin läsnä. Hän, hänen panoksensa on myöskin tärkeä. Me olemme tässä äh, tällä, äh, meillä on tämän oppimisprosessi menossa, tämä koko tarka tämä arviointi on erittäin tärkeää. Mehän me välttämättä tienneet, mitä tässä on tulossa. Nämä olemme kartoittamattomilla vesillä. Eh, me paljon on avoimia kysymyksiä. Eh, uskon vahvasti, että, että eh, teiltä tuli hyviä ideoita komission ja neuvoston läsnäolo on sekin tärkeää, koska, koska tämän koko työn mittaan yhteistyömme on ollut läheistä ja lämmintä. Me minkä vuoksi sitten onkin mahdollista, että 8. päivä marraskuuta käytävän keskustelun perusteella äh, tie tasoittuu ensimmäisen käsittelyn, ensimmäisen käsittelyn äh, joulukuussa. Olen niin ikään ymmärtänyt, että kaikki kolme osapuolta ovat olleet äh, tahollaan joustavia, että saataisiin mahdollisimman hyvä konsensus aikaiseksi on syytä myöskin muistuttaa itseämme siitä, että, että, tästä, että jotta ää, tästä, ää, tämä kansalaisaloitteen toimivuus on ää, ollut ilmassa jo kauan, me olemme velkaa sen kansalaisillemme, ja nyt kansalaiset sitten Lissabonin sopimus tämä mahdollistaa, kansalaiset ovat saattaneet ihan oikeutusti tivata itselleen tätä mahdollista hyödyntää sitä Eh, hyvä, että täällä että, eh, eh, espanjalaisia kollegoita tässä vieressäni ja salissa haluan painottaa tämän Troikan, puheenjohtaja Troikan roolia tässä ja näin saimme sitten puheenjohtajakaudelta perinnöksi neuvoston yhteis, yhteisen kannan hyvä, että myöskin sitten vetomusvaliokunnan edustajat ovat tässä työssä mukana, jotta saamme vahvan konsensuksen omalta osaltani. Niin voin todeta, että pyrimme saamaan mietinnön mahdollisimman rivakasti valmiiksi. Ja vielä kerran toistan senkin, että haluamme sen ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytyksi, mutta otan tämän tässä on oltava taustalla sitten laaja yhteisymmärrys äh, poliittisten ryhmien välillä ja myöskin sitten äh, toimielinten välillä. Äh, olemme avoimia kansallisten parlamenttien kommenteille ja muille meppikollegoilleni, jotka haluavat tähän keskusteluun osallistua muistakaan, että emme aio tinkiä laadusta tässä työssämme. Me haluamme todistaa Euroopan kansalaisille, että me olemme tosissamme. Hyvä. Lämpimät kiitokset teille ja nyt voimme mennä sitten esityslistallamme eteenpäin. Yes varapuheenjohtaja on täällä ollut jo pitkään. Pahoitteluni hänelle, koska kello 11 eh, olisi ollut jo hänen vuoronsa, mutta valitettavasti nyt tässä vähän venähti tämä äskeinen kohta ja sen käsittely. No niin, siis seuraava estyslista kohta koskee Kosakkiin liittyviä kysymyksiä. Yleensä parlamentin valtuuskunnasta vastaava taho Kosakin kokousten jälkeen kertoo valiokunnalle siitä, mitä on tehty ja tapahtunut ja kertoo myöskin hieman niistä kysymyksistä, joita tulevissa kosakin kokouksissa aiotaan käsitellä. Edellisellä kerralla kokous pidettiin Madridissa, seuraavaan täällä Brysselissä 25. vai 26. päiväkö tätä kuuta. Ja katsoisin, että olisikin hyvä kuulla varapuheenjohtaja Martinesia juuri nyt, kun on selvitettävä kosakin merkitystä. Tilannehan on hieman muuttunut. Kannattaisi ehkä tutustua lisäpöytäkirjan, pöytäkirjan yksi artikla kymmenessähän puhutaan kosakista ja esitellään sen tehtävät. Niitä on varsin paljon. Itse olen varsin uusi näissä kysymyksissä. Olin Tukholman kokouksessa sitten Madridissa, mutta vaikutelmani kuitenkin on, että vain yhden kohdan käsittely, niin kuin Tukholmassa vielä tehtiin, eli tarkasteltiin, miten valvonta tapahtuu. Tämä ei enää olisi mahdollista, koska Lissabonin sopimus vaatii yleisluontoisempaa valvontaa, eli olisi tarkasteltava uusia tehtäväalueita Lissabonin sopimuksen myötä. Mutta olisi ehkä järkevää tässä vaiheessa antaa puheenvuoro Martinezille, hänellähän on laaja kokemus näistä kysymyksistä varmasti kertoo viimeisimmästä kokouksesta ja seuraavasta ja kertoo sitten, miltä hänen mielestään kosakin tulevaisuus näyttäisi. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille. Ei tässä ole syytä huoleen. Tässä kuuntelin hienoa keskustelua kansalaisaloitteesta ja uskon, että ongelma on nyt se, että emme selvennä näitä asioita liian tai kyllin hyvin. Eli itse kirjoitan artikkeleita joka viikko ja ehkä minun täytyisi kirjoittaa tästä kansalaisaloitteista. Eli meidän täytyy levittää tietoa tästä aloitteesta ajoissa. Emme saa jäädä tässä jälkijunaan. Eli oli hienoa kuunnella kollegoita tässä asiassa. Ja samoin haluaisin kiittää AFKO valiokuntaa kutsusta tänne ja mahdollisuudesta saada esitellä teille hieman sitä, miten kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välit ovat kehittyneet, mikä on kosakin nykytilanne. Ja haluaisin tässä ilmaista mielihyväni siitä, että olemme tehneet niin hyvää yhteistyötä puheenjohtaja Kasinin kanssa. Tämä on todellinen symbioosi. Tällaista emme ennen ole kokeneet. Kaikki on sujunut todella jouhevasti ja tulosta tuottaen. Eli tässä ollaan päästy nyt jo aika pitkälle. AFKO valiokunnan puheenjohtaja, työvaliokunta ja parlamentin puhemiehistö kaikki ymmärtävät toisiaan täydellisesti. Yhdessä puheenjohtaja Kasinin kanssa tulemme johtamaan valtuuskuntaa, johon kuuluu kuusi parlamentin jäsentä, jotka osallistuvat 24. 26. lokakuuta kosakin täysistuntoon ja Messer Schmidt osallistuu myös tälle matkalle, samoin Macmillan Scott, Rova Beres ja kansanpuolueen äh, valtuuskuntaryhmä, jota vielä ei ole ainakaan minulle kerrottu, kuka siihen osallistuu. Odotamme myös, että Melgian äh, parlamentin molemmat kamarit ovat voimakkaasti tässä työssä mukana, jotta pääsemme asiassa eteenpäin. Muistakaa, että näihin, tähän kokoukseen osallistuvat komission ja neuvoston puheenjohtajat sekä Barroso että Van Rompuy. Ja esityslistalla on kolme asiaa, joista kaksi koskettelevat suoraan Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien suhteita – Lissabonin sopimuksen puitteissa. Eli keskustelemme eurooppalaisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan Euroopan parlamentin valvontaroolista ja siitä, mikä nyt uuden oikeusperustan mukaisesti on kosakin rooli. Ja sitten kolmas mielenkiintoinen aihe on kestävä kehitys ja EUn 2020 strategia. Tässäkin on mielenkiintoista kuulla, mitä kansallisten parlamenttien edustajilla on tässä sanottavana. Aluksi siis haluaisin viitata tähän parlamentin valvontaan puolustus- ja turvallisuuskysymyksissä. Tämä on tietenkin hyvin arkaluontoinen aihe. On joitakin kansallisia parlamentteja, jotka pohtivat huolestuneina sitä, mitä haitallisia seurauksia tällaisen yhteisparlamentaarisen täysistunnon tai yleiskokouksen häviämisellä olisi emme oikein tiedä, onko tämä parlamentaarinen yhteiskokous vielä voimissaan. Meitä on edelleen paljon vanhoja parlamentin jäseniä mukana työssä. Eli ei minua niinkään haittaa, onko mukana. on vanhoja tai nykyisiä jäseniä. Katsotaan nyt, miten ihmiset voivat työhön osallistua. Joka tapauksessa on totta, että monet kansalliset parlamentit pohtivat tällä hetkellä sitä, onko Euroopan parlamentin käsissä se, mitä tapahtuu parlamentaariselle valvonnalle. No mielestäni tämä huolenaihe ei ole oikeutettu, mutta on kuitenkin selvä, että UE on yhteisparlamentaarisen kokouksen häviämisen jälkeen. Tästä täytyy keskustella ja täytyy päästä sopuun. Eli tätä täytyy valmistella, eri vastuita täytyy tässä pohtia. Ja varmasti kaikki haluavat tässä hyvän lopputuloksen. Samoin tässä on sitten tällainen valmistelevaa kosakin kaavake, jossa käsitellään näitä kolmea esityslistan kohtaa, eli nämä kaksi, jotka tässä töin jo esille. Eli kosakin tulevaisuus ja puolustuspolitiikka, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka. Näitä analysoidaan siis jo nyt, ja jo nyt näkyy se, eh, jos diplomaattisesti sanotaan, että kansallisten parlamenttien jäsenet ovat todella eri mieltä asioista. Jopa kansallisten parlamentin yksittäisten kamarien linjat eivät ole yhtenäisiä. Eli ihmiset ajattelevat, että tässä pitää kuulla neljä, 27 osapuolta, mutta tässä onkin yli 40 osapuolta, jota tulee kuulla. Eli eri kamaritkin yhdestä maasta ovat usein eri mieltä keskenään. Kuten sanoin, ehdotukset ovat siis hyvin moninaisia. Ja kosakista ja siitä, minkälaisia valtuuskuntia siinä tulisi olla, kuinka lukuisia näin tulisi olla, miten rahoitus tulisi järjestää, kuinka usein heidän tulisi kokoontua ja mikä on sitten Euroopan parlamentin rooli kaikissa näissä menettelyissä. Yksi mahdollisuuksista olisi se, että yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka niputettaisiin yhteen ja sen valvontarooli, kenelle tämä sitten annettaisiin, no sitä täytyy katsoa. Jotkut ovat sitä mieltä, että tässä vastuutahon tulisi olla kosak. On kuitenkin niin, että tämä kanta on vähemmistön kanta. Ja tässäkin kanta on muodostunut ilman suurempaa keskustelua, että tässä on lähes, lähinnä vain argumentoitu puolesta tai vastaan. Jotkut eivät ole vielä ottaneet asiaan kantaa. Kun me osallistumme tämän kaltaisiin kokouksiin, niin me viemme sinne omien parlamenttiemme näkemyksiä mutta usein kuitenkin jopa vain parin parlamentin jäsenen näkemys tulee täällä esiin. Hyvin, hyvin harvoin he tuovat esille sellaisia kantoja, joista on todella laajasti keskusteltu, jotka on hyväksytty omissa parlamenteissa. Ja Euroopan parlamentti on antanut omat vastauksensa jotka on hyväksytty ulkoasioiden valiokunnan ja turvallisuusasioiden valiokunnan laajennetussa työvaliokunnassa, kun tässä katsotaan, mitä uusia toimivaltuuksia meillä nyt Lissabonin sopimuksen mukaisesti on. Emme halua ehkä luoda mitään uutta rakennetta tähän. Meidän mielestämme tällaista parlamentin välistä keskustelua tulisi tulevaisuudessa käydä Euroopan parlamentissa – Vaikkakin esimerkiksi mitä tulee kansallisten parlamenttien äh, valtuuskuntien kokoon, niin kyllä näistä voidaan päästä toisaallakin äh, yhteisymmärrykseen. Herra Brokilla on ollut merkittävä rooli näissä neuvotteluissa ja hän osallistui yhteisen kokouksen kansallisten parlamenttien kanssa, tämän järjestivät CD ja AFET, ja tuli selväksi, että Kaikkien parlamenttien toimivaltuudet täytyy selventää hyvin pikaisesti, jotta löydetään demokratian vajeita tai porsan reikiä. Vaikka Brock ei vielä sanokaan, että tällaisia olisi olemassa. Mielestäni tässä keskustelussa on tärkeää liennyttää tilannetta – koska Madridin kosakokouksessa oli tiettyjä jännitteitä esillä. Sopimuksen pöytäkirja 9 toteaa, että Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit yhdessä päättävät yhteisparlamentaarisesta toiminnasta niin, että se on tehokasta. Ja tämä on tässä lähtökohta. Ja tässä hengessä valtuuskuntamme täytyy nyt valmistella Euroopan parlamentin ehdotukset Belgian ehdotuksiin ja oma panoksensa Kosakin seuraavaan kokoukseen. Tästä keskustellaan vielä tällä viikolla. Puhun teille hyvin avoimesti. Minua ei huolestuta se, että tässä on niin paljon ihmisiä mukana. Monet ovat tutkineet asiaa hyvin tarkkaan, että tämä on minusta, minusta hieno asia. Esimerkiksi Jauregi ja Mentes de Vigo ja minä ja puheenjohtaja Kasini, mekin olemme täällä. Joskus on tilanteita, joissa täytyy toimia yhdessä. Ja Mitä tulee suhteisiin kansallisten parlamentin ja Euroopan parlamentin välillä, niin tulevaisuudessa tarvitaan jokin elin, jossa kansalliset parlamentit päättävät siitä, mikä niiden kanta on. Tällaista elintä ei edelleen toistaiseksi ole olemassa. Eli kansallisista parlamentista ei tule tällaista yhtenäistä kantaa. Meillä tämä käy helpommin Euroopan parlamentissa, mutta heillä ei tätä vielä ole. Kuitenkaan ei ole mahdollista toimia niin, että meillä on 47 tai 40 puhuja yhdellä puolella ja yksi toisella puolella. Tämä ei toimi. Kosakin toiminta, joka oli meistä hyvä viime kokouksessa, oli se, että koordinoitiin kansallisten parlamenttien kesken asioita suhteessa Euroopan parlamenttiin. Van Rompään. Hän tulee osallistumaan seuraavan kokoukseen. Samoin Barroso. He kääntyvät kansallisten parlamenttien puoleen, eivät loogisestikaan Euroopan parlamentin puoleen. Meidän kanssaan he käyvät kuitenkin vuoropuhelua jatkuvasti. Eli Euroopan parlamentin edustus tässä kokouksessa – on hyvinkin epäkäytännöllinen ja epälooginen. Eli paikalla on merkkihenkilöitä, jotka puhuvat, ja sitten kansalliset parlamentit 20 kertaan puhuvat, ja Euroopan parlamentti istuu paikalla sivuroolissa. Ja Katsotaan nyt sitten, kuinka näistä mahdollisista kosakin suosituksista täytyisi voidaan äänestää. Eli näillä tällaisilla päätelmillä, jos ne ovat vain retorisia, niin ei niillä ole mitään merkitystä, mutta jos mukaan tulee politiikkaa, niin täytyy olla valppaana. Riittää, että on kaksi tai kolme kansallista parlamentteja, jotka sanovat jotakin vastakkaista, niin silloin solidaarisuus on tai uhkaa sortua. Ja Euroopan parlamentti tyytyy vain siihen, että se vähentää haittoja mahdollisimman pieniksi. Ja silloin loppuasekirja on Euroopan parlamentin allekirjoittama, mutta siinä on kuitenkin asioita, joita parlamentti ei voi tukea. Eihän parlamentti voi tukea jotakin kaikkea sellaista, joka on legitiimiä kansallisissa parlamenteissa. Esimerkiksi, että institutionaalinen asiakirja, josta keskustellaan, että se olisi sellainen, että se uhkaisi demokratiaa. Parlamentti saa lisää toimivaltuuksia Euroopan rakentamisen demokratisoituminen on riippunut 50 vuoden aikana hyvin pitkälti siitä, minkälaisia toimivaltuuksia Euroopan parlamentti on saanut. Ja siksi ei olekaan järkevää, että on sellaisia parlamentteja, jotka ajattelevat, että jos Euroopan parlamentti voi valvoa entistä paremmin neuvostoa, ja näinhän on, ja meillä oli aikaisemmin hyvin harvassa asiassa Mahdollisuus Nyt tämä mahdollisuus koskee hyvin laajoja politiikan aloja. Eli on kansallisia parlamentteja, jotka ovat sitä mieltä, että tämä Euroopan parlamenttiin vallan kasvu vähentää niiden legitiimiyttä tai demokratiaa, koska ne ovat ajatelleet, että niillä on ollut monopoli neuvostoa valvottaessa. Ja tämä on täysin väärä käsitys. Eli he, kansalliset parlamentit voivat valvoa neuvoston sisällä omaa hallitustaan, mutta eivät kuitenkaan koko neuvostoa. Tämä vastuu kuuluu Euroopan parlamentille. Eli tämä on asia, joka täytyy ottaa huomioon. Tietty parlamentin kanta saattaa jäädä vähemmistön, kyllä näin on, mutta olemme nähneet, että tällainen vähemmistön kantakin, silloin kun se tuodaan esiin, niin se tuodaan esiin varsin ponnekkaasti niin, että sitten suurin osa muista parlamentista ovat hiljaa, mutta sitten käytäväkeskusteluissa sanovat jotakin muuta ja kukaan ei sitten tee mitään. Eli meidän täytyy vähentää tavallaan tätä aggressiivisuutta, jota tähän liittyy emme saa olla välinpitämättömiä, mutta tähän liittyy tiettyjä ristiriitoja. Eli tässä täytyy olla sellainen kanta, joka on myös Euroopan parlamentin allekirjoitettavissa. Tulevaisuudessa kosakia täytyy käyttää oikein. Se on toiminut varsin hyvin tähän asti. Sen ei tarvitse olla ainut taho, tämänkaltainen taho, vaan siitä voivat muut tahot ehkä täydentää, mutta joka tapauksessa mielestäni käsiini tarvitaan yksi sellainen taho, joka koordinoi kansallisia parlamentteja. Euroopan parlamentti voi olla läsnä, tai se voi olla muualla, tai se voi olla tarkkailijana. Mutta se ei voi pitää omana kantanaan sitä, mitä kansalliset parlamentit aivan legitiimisesti legitimisti päättävät. Näin olisimme koko ajan silittämässä vastakarvan, aivan kansalliset parlamentit painaisivat kaasua ja Euroopan parlamentin jarrua. Eli tällaisessa prosessissa olemme tällä hetkellä ja minusta näyttää, että hyvää tahtoa päästä eteenpäin on, mutta katsotaan nyt, mitä Brysselin kokouksessa sitten tapahtuu. Toivottavasti se on hyvin järjestetty infrastruktuurin, asiakirjojen ja muun materiaalin puolesta. Ja toivon, että sitä johdetaan tehokkaasti. Ja meidän täytyy onnitella tässä pääosasta ja konkreettisesti Kristin Versetä, jonka panos on ollut äärimmäisen merkittävä kaikkeen tähän työhön. Tässä kaikki, mitä halusin teille tällä hetkellä nyt kertoa. Kuuntelen nyt tarkkaan sen, mitä teillä on sanottavananne. Voin ammentaa näin teidänkin kokemuksistanne. Ja Toivottavasti jatkossakin teemme hyvää yhteistyötä Kasinin kanssa niin, että voidaan varmistaa se, että AFKO-valiokunnan ja parlamentin puhemiehistön väliin ei tule ristiriitoja tai asiat toimisi huonosti meidän välillämme, niin kuin ei myöskään minun ja Kasinin kanssa. Kiitoksia. Kiitokset, herra Martinez. Ja konfliktia ei todellakaan ole koskaan välillämme ollut eikä nytkään ole. Ongelmat hoidetaan rauhallisesti, jos niitä ilmenee. No niin, nyt toteaisin, että minua hieman huolettaa tässä nyt se, miten artiklan 10 pohjalta pöytäkirjasta yksi määriteltäisiin kosakin tulevat toimet. Tämä asia on hieman epäselväksi vielä jäänyt. Kaksi asiaa tässä nyt on varmaa kuitenkin. Ensinnäkin ei ole äärimmäisen tärkeää, että kosakissa otetaan esille yksittäisiä kysymyksiä, esimerkiksi eh, lainsäädännöllisiä ehdotuksia, koska Lissabonin sopimuksen myötä tämä hoituu suorien yhteyksien kautta. Eli tämä on ensimmäinen seikka. Sitten toinen seikka. Olet ihan oikeassa, kun sanoit, että kyseessä on kansallisten parlamenttien kokoontuminen. Me olemme vain yksi näistä yli 40 joukossa. En tiedä, olenko ymmärtänyt asiat oikein, mutta tämä siis tarkoittaisi sitä, että Euroopan parlamentin rooli saattaisi tulla muodolliseksi, eh, kun tarkastellaan voimasuhteita suhteessa kansallisiin parlamentteihin. Mutta jos halutaan ymmärtää kosakin eh, funktiot, niin katsoisin, että tässä nyt haluta oikeutta esittää Eh, parlamentille tai komissiolle yksittäisten kysymysten yhteydessä, vaan tulee voida olla mahdollista eh, aina silloin tällöin tuoda esiin se, mikä on tila EU-ssa. Joskus saattaa ilmetä vakaviakin ongelmia. Ja Euroopan unionin tila tulee tällöin voida tarkastaa. Ja myöskin puheenjohtajan tämän esiin tuonut ja näin ollen pitänyt tärkeänä eh, Euroopan parlamentin valtuuskunnan merkitystä. Tässähän on käyty keskustelua ja nytkin käydään keskustelua esimerkiksi uudesta vaalilakiehdotuksesta. Tässä on ajatuksena taustalla se, mitä eu saasesta mieltä on. Tämä on yksi aihealue, jossa kansalliset parlamentit ovat vahvasti mukana. Ja on hyvinkin mahdollista, että se esimerkiksi esiteltäisiin kosakin käsittelyyn. Eli tämän tyyppinen asia saattaisi tulla kyseeseen. Ehkä tällaisissa asioissa Euroopan unionin kysymyksistä vastaavien eh, valiokuntiensa kautta eh, kansalliset ei nyt käsittele niinkään esimerkiksi rakennerahastoon liittyviä kysymyksiä, vaan tällaisia varsinaisia eh, Euroopan unionin rakenteisiin liittyviä kysymyksiä. Ja nyt sitten puheenvuoro on pyytänyt Radaf, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja puheenvuorosta ja kiitos Mikael Martinsille taitavasta nykytilanteen nykyolosuhteiden yhteenverosta ja analyysistä. Haluaisin painottaa sitä, että, että että, että perussopimuksessa todetaan uusista järjestelyistä, että uusista järjestelyistä on sovittava yhdessä meidän ja Kosakin kanssa, ja kansalliset parlamentit sentään ihan itse voi näistä asioista päättää. Ja on ihan tärkeää sitten Brysselin kokouksessa kohteliaasti, mutta painokkaasti ja hienovaraisesti painotatte tätä seikkaa. Perussopimus sanoo myöskin sen, e, että meidän pitäisi yrittää kohentaa parlamenttien välistä yhteistyötä Euroopan unionissa. Siitä se pitää pitää myöskin mielessä. Jotkut kollegoista eh, mietti, eh, tuumivat, että, että, että sopimus nyt eh, siunaa tämän nykytilanteen ja, ja että parlamenttien välinen yhteistyö on mukavalla tolalla hyvissä uomissa. Se, sopimus käskee nimenomaan sitä parantaa ja sitouttaa yhä useampi kansallinen parlamentti tähän yhteistyöhön systemaattisemmin kuin mitä aiemmin on tullut tehdyksi. Halusin nyt nostaa esille ulko- ja turvallisuuspolitiikan, koska se oli tämän, tässä, esillä juuri ulkoasianvaliokunnan työvaliokunnassa. Olisi muuten hyvä, jos Martines pääsisi tännekin tähän kokoukseen paikalle, jossa sitä varsinaisesti käsitellään. Näyt, älkää nyt näyttäkö suotta noin hermostuneelta, mutta se olisi kuitenkin sopiva jatku, jatkuma viime viikolla Afetissa käytyyn keskusteluun. Siellä olivat kansallisten parlamenttien edustajatkin mukana. Minusta tässä on nyt nost- muistettava kolme selkeästi, toisista selkeästi erottuvaa seikkaa, joihin parlamenttien pitäisi kiinnittää huomiota yhtä ulkopolitiikan, turvallisuuspolitiikan saralla. Eli tässä on kansallisella parlamentilla on selkeä erillinen, erilliset vastuu ja toimivalta, to, vastuut, vastuualueet ja toimivaltuudet. Sitten on myöskin selkeä roolijako se tämä selkeän ja on mukaisesti myöskin Euroopan parlamentilla on oma roolinsa. Esimerkiksi nimitykset ulkoiseen hallintoon, tiedotetuksi tuleminen, eli, eli sen toiminnasta näin poispäin. Se on vastuu, josta meidän pitäisi olla ylpeitä. Ja myöskin sitten ö, suojella sitä sitten, ö, turvata se kansallisten parlamenttien hyökkäyksiltä. Mutta sitten kolmas elementti, joka on olennaista yhteiselle ulko- ja turvallisuuspolitiikalle, jota, jota voidaan asianmukaisesti tarpeeksi tehokkaasti valvoa vain yhteistoimin, meidän ja kansallisten parlamenttien yhteisin ponnistuksin. Ja nimenomaan Kosakissa tulisi suunnata keskustelua nimenomaan kohti tätä kolmatta elementtiä, jotta vältyttäisiin mustasukkaisuusdraamoilta ja yleiseltä hämmennykseltä, että me, ettei meidän luultaisi nyt vain hamuamaan itsellemme valtaa. Kaiken äh, valtaa kansallisista parlamenteilta. Meidän pitäisi eh, samoin tehdä eh, selväksi, että, että, että kosakin erityiselimen perustaminen ei kelpaa meille, vaan siinä eh, tulisi selkeästi aliedustetuksi parlamentin valtuudet meidän ei pitäisi paneutua tällaisiin yhteis- valiokuntien yhteiskokouksiin, jotka meillä ainakin toimivat hyvin. Euroopan parlamentin tulisi kuitenkin vaatia 35-40 hengen valtuuskuntaa, ja jos näin käy, Siinä, siinä vaiheessa minusta me voisimme sitten käynnistää vuoropuhelun äh, merkittävistä kiistakysymyksistä. Mutta äh, tältä parlamentilta se kuitenkin edellyttäisi omien menettelytapojensa muuttamista, koska meidän pitäisi sitten äh, nimittää Sedestä ja Afetista valtuuskunta – olemaan läsnä tässä näissä yhteisessä, yhteisessä valiokuntakokouksessa. Ei, sitä ei voisi vain sitten jättää ihmisten omaan, val, omaan valtaan päättää, ollako läsnä vai eikö. Saattaisi hyvinkin olla, että keksisivät parempaa tekemistä. Vaan pitäisi olla sitten tällainen muodollinen, virallinen valtuuskunta, joka osallistuisi sitten näihin kokouksiin. Ja tällainen ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijoista koostuva poppo olisi minusta asianmukainen siihen tarkoitukseen. Tämä uusi sihteeristö on myöskin, äh, sillä on myöskin rooli tässä keskustelussamme. Mistä, mistä esimerkiksi näiden meidän äh, virkailijat, meidän virkailijamme tekevät hyvää työtä ja heidän pitäisi sitten saada myöskin valta käsitellä näitä asioita. Mielestäni viikko, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Olen yhtä hyvän ystäväni Martinezin kanssa. Hän muisti tässä vanhoja edustajamme Benia Kosakis ja Fontenia. Ja he jo 15 vuotta sitten pohtivat aivan samaa kuin me pohdimme nyt. Eli madridilais filosofia, filosofin mukaan Kosake ei tiedä, mitä siellä tapahtuu, ja näin on ollut jo 15 vuotta. Me olemme perustaneet Kosakin, tätä ei tule unohtaa. Ja olemme siellä edelleen, ja meidän täytyy myös haluta olla siellä. Kyllä me sinne kuulumme. Nyt täytyy löytää keinot, joilla COSAC saadaan merkittävään avainrooliin. Tässä täytyy ottaa huomioon ensinnäkin se, että COSAC ei ole sama kuin kansalliset parlamentit. Ne ovat kansallisten parlamenttien erikoisvaltuuskuntia. Ongelma on se, että aivan kuten sanoitte, COSACissa olevat parlamentin jäsenet eivät edusta omaa parlamenttien tai sen yhtä kamaria. Eli tämä on yksi ongelman osa Tämä on mielenkiintoista. Kosakon formiossa voi äh, tehdä aloitteita, siellä voi keskustella. Mutta ei kansalliset parlamentit tunne olevansa mitenkään velvollisia sitten sen suhteen, mitä kosakissa päätetään. Eli COSAC ei ole sama kuin kansalliset parlamentit, vaan siellä on tällaisia edustajia, jotka ovat erityisistä Euroopan asioita käsittelevistä valiokunnista ja niin edelleen. Meillä on nyt Lissabonin sopimuksen pöytäkirja, jossa on viittaus näihin asioihin. Meidän täytyy pyrkiä parantamaan tilannetta entisestään. No mitä pitää sitten tehdä? Troikka täytyy valmistella äärimmäisen hyvin. Se on tärkeää. Kaikki ylimääräisyydet pitää sieltä pyrkiä poistamaan. Ja uskoakseni herra Martinez on oikeassa. Viime aikoina olemme olleet Roikassa hieman puolustuskannalla. Ja Kasini teki tässä mielenkiintoisen ehdotuksen. Me keskustelemme DAFin mietinnöstä, joka muuttaisi vuoden 1976 asetusta vaalilainsäädännöstä. No Kosakissa kansallisten parlamenttien jäsenet kertovat, mitä mieltä he ovat asioista, mikä heitä kiinnostaa. Mielestäni Troikan valmistelu on siis yksi tärkeä kysymys. Sitten toiseksi. Mitä tulee ulko- ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan? No, Fontenin aikana ympäristökysymykset tulivat uutena ja sitten toissijaisuusperiaatekysymykset. Tässä mm, täytyy muistaa, että emme me tässä mitenkään riko toissijaisuusperiaatetta jatkuvasti, niin kuin jotkut tuntuvat luulevan. vaan kyllä tässä noudatetaan ja kunnioitetaan sekä EUn että kansa, kansallisten jäsenvaltioiden toimivaltuuksia. Ja tästä puolustus, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta haluan sanoa, että ei tämä yhteisparlamentaarinen kokous nyt lähde valvomaan minkäänlaista puolustuspolitiikkaa. Ei aikaisemminkaan näin ollut, ei millään muotoa. Eli se, häviääkö tämä UEO? No, se nyt on toinen kysymys. Ulkopolitiikka kun on sitä mieltä, että se on kuninkaiden ja prinssien ala, mutta ei näin ole. Se kuuluu kyllä jäsenvaltioille, valtioiden päämiehille. No, korkea edustaja tuli joskus tänne hyvä hyvyyttään ehkä kerran tai pari vuodessa, mutta tämä tulee nyt muuttumaan. Me mutta se, että sanotaan, että me valvomme ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, no turha tässä on elätellä mitä toiveita, koska näin ei ole. No, lähtökohdat ovat nämä ja itse uskon ja olen Daffin kanssa yhtä mieltä siitä, että en saa luoda mitään uutta elintä näitä asioita käsittelemään. Haluan muistuttaa, että valmistelukunnassa oli jo ehdotus tähän liittyen Giscard Mutta tuolloin tämä ehdotus ei tuntunut meistä järkevältä. Ja nyt Lissabonin sopimuksen kautta, jos nyt haluamme tässä lähteä uudelleen tätä panemaan vireille, niin ei mielestäni kuulosta hyvältä. Tässä täytyy katsoa konkreettisia kysymyksiä. Ei ole mitään järkeä vain abstraktiivisesti puhua asioista. Ja toiseksi. Eli se, että kuultaisiin kansallisten parlamenttien ulkoasioista vastaavia henkilöitä, kuulostaa minusta hyvältä, niin että emme kuulisi pelkästään Eurooppa-asioista vastaavia henkilöitä, kuten Kosakissa. Eli olisi hienoa, että hekin voisivat osallistua tähän työhön. Minusta tämä on hyvä idea. Eli näin kuuntelemme toisiamme ja tähän mielestäni meidän tulisi pyrkiä. Niin sitten toinen kaava, jota tässä voisi käyttää, olisivat nämä mahdolliset agorat, vai mitkä niiden nimet nyt, mikä niiden nimi nyt onkaan. nämä yhteisparlamentaariset kokoukset. No jos niitä on pari kolme vuodessa, voimme käsitellä tiettyjä asioita sielläkin. Eli tässä on eri toimintatapoja, joita voimme käyttää, jos olemme fiksuja. Ja on loogista mielestäni, että kansalliset parlamentit ovat todella tässä työssä mukana. Se, mitä sanon, ei ole mitenkään seksikästä. Ehkä haluaisit, että se olisi enemmän seksikkäämpää. Mutta haluan kuitenkin muistuttaa teille brittipuolelta Ehkä jo Andrew muistaa Lon- Lontoon kosakokouksen. Prescott vara pääministeri oli kansallisessa parlamentissa, mutta myös Euroopan parlamentissa. Ja hän puhui kansalliselta puolelta ja yritti näin kaivaa maata parlamenttitoimien jalkojen alta. No varmasti ymmärrätte, mitä tässä nyt tarkoitan. Mutta varmasti eri toimintakeinoja löytyy. Espanjassa on sanottu, että eri alueiden täytyy pystyä elämään yhdessä ja sama pätee meihin. Hauregion on oikeassa. Mutta huumorilla ja kärsivällisyydellä kyllä kaikesta selvitään. Kiitoksia. No, katsotaan nyt, pysytäänkö tässä perässä. <laughs> Grazie, eh, eh, Kiitokset. Ja sitten seuraava puheenvuoro, olkaa hyvä. Gracias, señor presidente. Yo también agradezco al señor Martínez la información que... Niin, kiitos eh, Martínez kaikista näistä tiedoista, jotka esititte. Kommentoitte myönteisiä ja negatiivisiakin aspekteja kosakin osalta. Kiitos näistä tiedoista. Mutta vielä muutama asia, jota haluaisin tässä kommentoida. Ja ne liittyvät turvallisuus- ja puolustuspoliittisiin seikkoihin. No, tärkeintä olisi, että joku kuitenkin hoitaisi nämä asiat ja hoitaisi ne hyvin. En tiedä, jos kansalliset parlamentit tai Euroopan parlamentit tai EU yleiskokous hoitaa nämä asiat. Se ei ole olennaisinta, mutta ongelmallista on se, että nyt tällä erää kukaan ei näitä käsittele. Näin saattaa syntyä tyhjön kaltaisia tilanteita. Ja tästä seuraakin seuraava kommenttini liittyy siihen, mitä ministeri Viikko kommentissa sanoi. Hallitusten toiminta ei pitäisi missään tapauksessa jäädä parlamentaarisen valvonnan ulkopuolelle. No tätä ehkä eh, joskus yritetään, mutta on erittäin tärkeää, että parlamentit kuitenkin pitävät huolen siitä, että hallitukset ovat tilivelvollisia parlamenttien suuntaan. Ja nyt sitten, kun puhutaan turvallisuuspoliittisista kysymyksistä, niin näin ei tapahdu. Ei kansallisissa parlamentissa itse olen tällaisessa toiminut. Ja puolustuskysymykset ovat sellainen aihealue, jossa tämä on ollut hieman hankalaa. kansallistenkin parlamenttien on tuolloin ollut varsin hankala toteuttaa tätä valvovaa rooliaan. Varsinkin kun puhutaan yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. No VO on olemassa, mutta varsin usein kuitenkin raportin laatu oli aika yllättävää ja kaikki asiat jouduttiin hoitamaan varsin rajallisin resurssein VUssa. tietysti tutkimuskapasiteettia oli puolustutkimuskeskuksella ja sieltä saatiinkin varsin tärkeitä raportteja. Ja tämän tyyppistä ei ole ollut mahdollista toteuttaa kansallisten parlamenttien tai Euroopan parlamentin toimesta. Näin ollen pitäisin tärkeänä sitä, että ulkoasioiden valiokunta ja varsinkin sen turvallisuuden ja puolustuksen alivaliokunnan tulisi nyt olla aloitteellisempi näissä kysymyksissä. Pyrkiä siihen, että kansallisparlamentit ja Euroopan parlamentti koordinoivat toimensa, kun valvovat sitä, miten yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa toteutetaan. Eikä tässä ole kyse pelkästään eri rauhaa rakentavien hankkeiden summasta viime vuosikymmeneltä. Rasolana on tehnyt hyvää työtä, se on sanottava, mutta pidemmälle hänellä voinut mennä. Ja jos rauha turvaamisoperaatio on ollut vaikka parisen kymmentä, niin kuitenkaan ne eivät edusta yhteistä turvassa puolustuspolitiikkaa kokonaisuudessaan. Näihin liittyy myös muita kysymyksiä, terrorismi, demografinen eh, kehitys ja niin edelleen. Eli eh, yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka koostuu monesta eri osa-aspektista. Ja on erittäin tärkeää, että kansallisissa parlamenteissa nyt tähän kiinnitetään enemmän huomiota ja järjestäytyneemmin ja koordinoidummin kuin tähän saakka solo dos palabras, solo dos palabras para... Aivan pari asiaa. Haluaisin vain sanoa, että joulukuussa tänä vuonna VEUta ei enää ole olemassa. Ja tuolloin todella sen toiminta päättyy. Mutta ei kosak sitä voi korvata, koska sen valtiollinen edustus on pienempi kuin VEUlla oli. Eli tämä on asia, jonka tulee tulla käsittelyyn yksittäisissä kansallisissa parlamenteissa ja samoin EU:ssa ja e Euroopan parlamentissa. Meidän täytyy olla tässä nyt hieman varovaisia ja edetä todella varovasti, kun laadimme tätä asiaa tai luomme tätä asiaa eteenpäin. Mutta tässä täytyy muistaa se, mikä meidän roolimme on neuvostoon ja komission nähden. Samoin meidän täytyy muistaa yhteistyö kansallisten parlamenttien kanssa. Toissijaisuusperiaate kulkee omia teitään. Meillä on ollut tänä vuonna ryhmä, joka on laatinut rakenteita kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välille. Pohdimme siis uusia mekanismeja ja olevassa olevia mekanismeja täytyy vahvistaa niin, että Euroopan parlamentista tulisi tällainen koordinaation akseli kosakin. Prego. Bueno, vamos a... Yo agradezco, claro, a todos los colegas. Kiitoksia kaikille kollegoille heidän panoksestaan. Tässä kuulimme paljon mielenkiintoista ja hyödyllistä. Andrew nyt poistui paikalta. Olisin halunnut vastata hänelle joihinkin kysymyksiin. Hän on todella oikeassa mielestäni siinä, että suhteita täytyy parantaa koska sopimus luo uuden tason yhteistyölle ja koordinaatiolle. Ja olemmekin jo tekemässä tätä työtä. Ja tässä, kuten Harry sanoi, niin tässä täytyy järkeistää asioita. Eli tässä todella on ponnisteltu järkeistämisen eteen, eli on turha järjestää kuukaudessa viisi valiokuntakokousta ja sitten seuraavassa kuussa ei yhtäkään, eli täytyy katsoa mikä on järkevä tapa toimia. Tämä on hyvin laaja hanke ja se tulee olemaan hyvin tehokas. Mielestäni tässä etenemme nyt hyvin askel askeleelta kärsivällisesti. Kuitenkin ei tässä nyt ole mitään väärinymmärryksen varaa. Siis mielestäni kosakista täytyy pitää kiinni, siitä täytyy pystyä saamaan mahdollisimman suuri hyöty. Tämä on asia, joka on kirjattu perussopimuksiin. Aikaisemmin totesin, että meidän täytyy aikaisemmin, ennen mitä myöhemmin käsitellä rakennetta, joka liittyy liittyy koordinaation EPn ja kansallisten parlamenttien välillä. Eli olisi tällainen ylimääräinen rakennelma, jossa tasapuolisesti koottaisiin yhteen kansallisten parlamenttien edustus ja Euroopan parlamentin edustus. Näin pääsisimme eroon kaikista ongelmista. Eli ei enää olisi tällaista asetelmaa, jossa on 27, 30 tai 40 tai enemmänkin osapuolta yhdellä puolella ja sitten Euroopan parlamentti yksin toisella puolella. Euroopan parlamentti tuo oman kantansa esiin ja sitten sen pohjalta yritetään päästä johtopäätöksiin. Tämä ei ole oikein toiminut. Ja tämän asian pohtiminen on äärimmäisen tärkeää, jos todella haluamme päästä eteenpäin. Niin kauan kuin COSAC ei hyväksy mitään virallisia asiakirjoja, niin tämä 47 vastaan yksi asetelma ei ole ongelma, mutta siinä vaiheessa, kun se lähtee hyväksymään asiakirjoja, niin kyllä tämä asetelma on ongelmallinen. Nämä asiakirjat voivat olla hyvin yleisiä, mutta ne voivat toisaalta olla myös sellaisia, jotka asevat ristiriitaisiksi tietyt tosiasiat. Ja silloin täytyy katsoa, kuinka tästä tilanteesta päästään eroon. No jos sovitaan, että kosake ei laadi mitään loppuasiakirjaa, tai jos yksi 48 sanoo, että ei, tätä asiaa ei ole tässä asiakirjassa, tai sitten äänestetään kohta kohdalta kaikista asioista. No, Minusta tämä tilanne ei ole Euroopan parlamentille sopiva, koska me olemme nähneet tekstejä, joita Euroopan parlamentti ei pystynyt allekirjoittamaan. Minä pienenä, pienempänä pahanakaan. Se ei vaan pystynyt niitä allekirjoittamaan tai tukemaan. Eli vaikka jotakin kappaletta onkin korjattu ja muokattu, niin äh, tekstin on joskus jäänyt kohtia, joita parlamentti ei hyväksy. Tätä ei, ei voida hyväksyä. Eli tämä on toinen asia, jota täytyy järkeistää, jota täytyy Kosakissa pohtia. Eli että onko järkevä, että Kosak hyväksyy loppuasiakirjoja. Joka tapauksessa, ainakin tässä tapauksessa, jos näitä asiakirjoja hyväksytään, tässä täytyy kunnioittaa täysimääräisesti kaikkia läsnäolijoita. kansalliset parlamentit ja niiden kannat ovat äärimmäisen moninaisia. Meillä on joitakin kansallisia parlamentteja tai niiden kamer- kamareja, jotka eivät ehdi käsitellä tiettyjä kysymyksiä kovinkaan syvällisesti. He ovat kuitenkin edustettuina. Kosakissa kuitenkin edustettuna eivät ole valiokunnat, vaan maat. Ranska, Saksa, Espanja, Liettua ja niin edelleen. Eli siellä ei puhuta mistään valiokunnista. Ei, ei, ei, ei millään muotoa. Ja sitten se, mitä Duff sanoi. Olen vakuutunut siitä, että mitään uutta elintää ulko- ja puolustuspolitiikkaan ei tule perustaa. Mielestäni tämä edistäisi asioita mitenkään. Nyt Iniko, olemme uudessa vaiheessa. Se, mitä tapahtui 15 vuotta sitten tapahtui 15 vuotta sitten, mutta nyt meillä on tämänpäiväinen tilanne ja oikeusperusta ja poliittinen kehys on muuttunut 15 vuodessa. Aivan kuten Louis Janjeskin tässä sanoi. Ei tässä toimita mitenkään yritysmäisesti, vaan olemme olleet tässä parlamentin jäseninä useita vuosia ja kyllä tässä ollaan pyritty aina puhaltamaan yhteen, yhteen hiileen. VEU oli mielenkiintoinen taho, kuten Luis sanoi. VEUssa valvonta ei ollut, tai se oli vain teoreettista – mutta se oli joka tapauksessa mielenkiintoinen. Mutta se oli vähän kuin tällainen yliopisto, jossa kuultiin merkittäviä henkilöitä eri asioista. Ainakin siellä käsiteltiin parlamentin esittämiä kysymyksiä. No, Luis on oikeassa. Siinä, että AFET ja CD, niiden täytyy luoda oikeanlainen mekanismi tähän osallistumiseen. Andrew mielestä tällainen pysyvä edustus olisi hyvä niin, että ei kävisi niin, että joskus tulee edustus jostakin valiokunnasta tois, joskus taas toisesta. Enkä todellakaan Eli jos Kosak alkaa hyväksyä päätöslauselmia. No, miten niitä sitten hyväksytään? Se, että parlamentti olisi, tai he näkisivät parlamentissa jonkinlaisen vihollisen tai vastavoiman ei olisi hyvä asia. No, Inigo näyttää suhtautuvan asiaan skeptisesti, mutta tässä on tiettyä solidaarisuutta parlamentin välillä. Lopuksi haluaisin kiittää kansallisten parlamenttien virkamiehiä, jotka toimivat Brysselissä. Heillä on mielestäni merkittävä rooli tiedotuksessa ja muussa. Mutta uskon myös, että hallintojemme välillä ja kansallisten parlamentin hallinnon välillä täytyy pyrkiä koordinaatioon niin, että nämä tahot saavat lisää tai suurin, suuremman roolin. Ja roolin, joka, jonka ne ansaitsevat. Ja samoin haluan todeta vielä, ja Kasini varmasti on yhtä mieltä, että tässä täytyy kiittää niitä virkamiehiä, jotka omissa poliittisissa ryhmissä ne tekevät hyvin tehokasta työtä ja todella ponnistelevat asioiden eteen. Eli ryhmien virkamiehet täytyy tässä myös muistaa. He ovat todella välttämättömiä, äärimmäisen tehokkaita tässä työssä, jota tässä tehdään. Ja ne, jotka minut tuntevat, niin tietävät, että en sano mitään tällaista, jos en ole asiasta täysin vakuuttunut. Kritiikkiä kyllä ilmaistaan silloin, kun siihen on aihetta, mutta nyt meillä ei ole muuta kuin syytä olla tyytyväisiä ja tunnustaa se työ, jota tässä on tehty eri tahoilla. Kiitoksia puheenjohtaja. Del vicepresidente Martinez. Kiitokset. Varapuhemies Martinez. Luulin, että nämä olisivat olleet loppusanat, mutta ei, ei. Täällä on vielä kaksi puheenvuoropyyntöä. Minä se viikko, olkaa hyvä. Intervención. Eh, yo creo que es muy difícil que la COSAC no apruebe conclusiones o documentos. On eh, eh, hyvin hankala, jos emme hyväksyisi päätöslauselmia ja dokumentteja niin me olemme tehneet ja niin tullaan tekemään jatkossakin. <clears throat> Meidän pitää tässä troikassa toimia enemmän ensimmäisten ja ensimmäisen ja toisen version välillä – mitä huolehtii siitä, ettei, että vahingot minimoidaan. Jos näyttää siltä, että paperi kelpaa, niin ei kelpaa. Mm, minä olen allekirjoittanut sellaisia asiakirjoja, joista en pitänyt ollenkaan, jotka suorastaan kävivät, sotivat, sotivat yhteisen lainsäädäntö vastaan. Lainsäädäntö vastaan. <clears throat> Voihan sinne jättää nimensä kirjoittamatta mutta äh, saan äh, äh, olla, olla skeptinen. Aina on jonkinlaisia päätelmiä ja tulee olemaan. Mikä tämmöisen koordinoivan, kansallisten parlamenttien koordinoivan elimen rooli sitten oikein tulisi olemaan? Meidän pitää tätä miettiä. Se joutuu siihen, mitä jo aiemmin sanoin, että, että, että, että parlamentit, kansalliset parlamentit eivät muodosta yhtä elintä. Ja, ja en tiedä, haluavatko he todellakaan yhtään koordinaattoria, joka sitten olisi heidän äänetorvensa. Pitää miettiä sitä, miten tämä istuu tähän Euroopan parlamenttiin, parlamentin työhön ja sen valtuuskunnan toimintaan noin institutionaalisesti ajatellen. Tällainen pysyvä Euroopan parlamentin valtuuskunta toimisi, toimisi ää, koordinaattorina ajatellen ulko- ja turvallisuuspolitiikan valvontaa. Koko ajatus kalskahtaa kummalliselta. Haluaisin kyllä tästä jatkaa sitten vielä jatkossa keskustelua. Thank you very much, dear President. Kiitos puheenjohtaja niin en kuullut keskustelua kokonaisuudessaan valitettavasti, mutta varmasti minua tästä kohta tiedotetaan. Hyvä, että täällä on tällainen käytännön nainen salissa, jolta apua voi saada. Uskon varsin vahvasti, että tällaiset kokoukset ovat tärkeitä, koska näkemysten vaihtoa tarvitaan varanpuolisten kanssa, jotka käsittelevät nimenomaan näitä kysymyksiä. Tiedämme kaikki, että eh, viimeisimmissä eurovaaleissa äänestysvilkkaus ei 42 prosenttia, eli näin ollen kuilu on olemassa meidän ja kansalaisten välillä. Ja on hyvä, että monet teistä olitte täällä paikalla, kun käsiteltiin kansalaisaloiteasiaa. Mutta meidän on löydettävä järjestelmä, joka on kaikille osapuolille hyvää. Katsoisin, että meidän tulisi olla Kosakissa edelleen mukana. Lissabonin eh, sopimus tälle mahdollisuuden tarjoaa. Kosakin tulisi jatkaa eh, ajatusten vaihto foorumina, mutta varsinaisia kompetensseja sille ei kuitenkaan tulisi esittää. Nämä puolustuskysymykset eh, tulivat tässä esiin ja kysyttiin, miksi yhteisparlamentaarisia kokouksia hyödynnettäisi näissä kysymyksissä. Tämä olisi yksi mahdollisuus. Ja on totta, että tarvitaan hyvää koordinaatiota. Ja kaikkihan tietävät, että olen eh, tasapuolisuuden tasa-arvoisuuden puolesta puhuja, mutta on hyvä tietää ja nähdä, kuka mitäkin tekee. Ja jos asiat vielä tasapuolisesti jaetaan, niin sitä parempi. On myöskin eh, synkronisoitava toimet eh, mahdollisimman hyvin. Haluaisin nyt kiittää kuitenkin varapuhemiestä kaikesta siitä, mitä olette jo tässä tehneet kosakasian eteen ja tämän tyyppistä keskustelua kuin tänään täällä tarvitaan. No, on valiteltava, että meitä on varsin vähän täällä paikalla ja minunkin piti käydä toisaalla välillä. Mutta onneksi meillä on oikein hyvä sihteeristö ja näin saamme tiedon siitä, mitä täällä on tapahtunut. Ja kiitokset myös tiimille eh, kokouksen valmistelutöistä. Ei koskaan saa unohtaa, että tässä tehdään tiimityötä ja kaikkien panos on tärkeää. Ja kiitos vielä puheenjohtaja, että sain mahdollisuuden käyttää puheenvuoron. No niin, nyt on sitten pikkuhiljaa pääteltävä kokous, eilinen koordinaattoreiden kokous Tuon todettiin, että ensi maanantaina varapuheenjohtaja Tarkoski kello 11 mm, tapaa Puolan parlamentaarikkoja, perustuslakivaliokunnan edustajia ovat täällä muutaman päivän ajan ja toivoivat tapaamista puheenjohtajan kanssa. Itse en ole tuolloin paikalla ja Tarkoski eh, voi sitten hoitaa tämän asian. Ja jos joku teistä haluaa osallistua, niin se olisi varsin mahdollista ja hienoakin, ei pelkästään puolalaisten vieraiden kannalta, vaan myöskin ajatellen valiokuntaamme. No niin, kiitos ja tähän voin päättää tämän päiväisen kokouksen.